Goedemiddag, collega. Oikein hyvää iltapäivää, parhaat kollegat. Tervetuloa tähän talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Teillähän on toimitettu esityslista luonnos, eikö totta? Kaikki tietänette, että minun väliaikainen puheenjohtajuuteni on tulossa päätökseensä. Liberaaliryhmän on nyt onnistunut esittää ehdokasta ja ehdottaisin, että aloitamme nyt tästä esityslistan kohdasta niin, että valiokuntamme työt saadaan käyntiin uuden puheenjohtajan johdolla. Tämä täytyy nyt kuitenkin hoitaa muodollisesti. Tiettyjä sääntöjä täytyy kunnioittaa. Ensin minun täytyy katsoa, onko valiokuntamme päätösvaltainen. Onko päätösvaltaisuus saavutettu, eli neljännes jäsenistä tulee olla paikalla, neljännes 29, eli kahdeksan, kyllä yli kahdeksan jäsentä on paikalla, eli päätösvaltaisia täällä olemme. Ja näin ollen voin ilmoittaa teille, että meillä on nyt siis puheenjohtajaehdokas. Liberaaliryhmä ehdottaa, että Jan Mylderistä tulee valiokuntamme puheenjohtaja. Jan Mylder istuu siellä toisessa rivissä. Ja poliittinen ryhmä tai joukko jäseniä voi ehdottaa puheenjohtaja ehdokasta valiokuntaan. Ja tässä tapauksessa liberaalidemokraattien ryhmä on nyt ehdottanut Jan Mylderiä. Ja nyt kysynkin Jan Mylderiltä, hyväksyykö hän tämän ehdokkuutensa? Ja, Kyllä, puheenjohtaja, hyväksyn ehdokkuuden. No niin, Hienoa, näin voinkin sitten ilmoittaa, että sihteeristö on katsonut herra Mylderin äh, sitoumukset, onko hän täyttänyt kaikki sitoumuksensa, mitä tulee hänen taloudellisiin kytköksiinsä ja etuihinsa. Onko hän tehnyt ilmoituksen? Sihteeristö on tämän asian tarkistanut ja Euroopan parlamentin kotisivuilta voi herra Mylderin taloudelliset sitoumukset käydä katsomassa, joten tämäkin asia on aivan kunnossa. Eli näin ollen herra Mylderin ehdokkuus voidaan hyväksyä ja nyt luonnollisesti demokratian nimissä kysymme, onko talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajaksi muita ehdokkaita? Eikö? Ei, ei muita ehdokkaita, joten näin ollen herra Mylder on ainut ehdokas valiokuntamme puheenjohtajaksi. Ja Todella ellei kuudes osa valiokunnan jäsenistä vastusta tätä ehdokkuutta, enkä nyt näe, että kuudes osa kuudennes tätä ehdokkuutta vastustaisi, niin näin voinemme valita herra Mylderin äh, suosion osoituksin uudeksi puheenjohtajaksemme. Dan eh, zou ik No niin, nyt kysyisinkin, jos herra Mylder voisi ystävällisesti tulla tänne eteen puheenjohtajan paikalle. Ja ehkäpä voin nyt vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni tai hyväksi käyttää tilaisuutta, mutta käytän nyt kuitenkin tilaisuutta hyväkseni ja haluan äh, onnitella herra Mylderiä tästä valinnasta. Tiedätte, että Mylder on reilun vuoden ollut tämän valiokunnan jäsen, mutta ette ehkä tiedä, että hän on ei iältään, vaan virkaiältään meistä kaikkein vanhin Euroopan parlamentin talous arvonta, talousvalvontavaliokunnan jäsen. Hän on ollut valiokunnan jäsen jo aiemmin ja hän on käynyt ollut mukana, kun keskusteltiin näistä tärkeistä asioista jo Ähm, Santerin komission aikana. Hän on ollut erittäin tärkeä tämän valiokunnan ja sen vuonna 2009 hän putosi parlamentista, mutta hän on palannut ja nyt hänestä tuli tämän valiokunnan puheenjohtaja. Onnittelut, Jan. Eh, herra Gair on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Eh, ich wollte nur alles Gute wünschen. Haluaisin vain toivottaa kaikkea hyvää, hyvä Jan. Sydämelliset onnittelut uudesta työstä. Ryhmän nimestä toivotan kaikkea hyvää. Mutta sanon myös Bartille, että hienosti hoisit homma tähän asti. Ja valiokunnan puheenjohtaja. Olet edustanut tätä meidän sosiaalidemokraattista edustajaa. Ja kaikkien kollegoiden nimessä voin sanoa, että kiitos tästä työstäsi virkaa tekevänä puheenjohtajana. once again I uh, want to thank you. No niin, haluan kiittää teitä kaikkia valinnastani. Aion olla puheenjohtaja, joka kunnioittaa kaikkien valiokunnan jäsenten oikeuksia. Kaikki saavat ilmaista tässä valiokunnassa itseään. Älkäämme unohtako, että olemme konsensusvaliokunta tässä Euroopan parlamentissa ja Euroopan parlamenttia kyllä unionin budjetin suhteen aliarvioidaan, ihan niin kuin joskus meitäkin, joten tulevina kuukausina ja varmaan vuosina meillä on tässä vielä tärkeää työtä tehtävänämme. En ollut oikeastaan valmistautunut tähän puheenjohtajan tehtävään ja siksi joudun tänään lähtemään jo kello viisi. Minulla nimittäin on Alankomaissa menoa, menoa jota en voi perua, mutta olen jo hoitanut asian tämän erinomaisen varapuheenjohtajani kanssa tässä vieressä. Hän tulee korvaamaan minut tuossa viiden maissa sitten ja siitä eteenpäin. Ja haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää todella häntä tästä erinomaisesta tavasta, jolla hän on näinä viime kuukausina tätä puhetta tässä valiokunnassa johtanut. I think we... No niin, nyt äh, voimme varmaankin lähteä käsittelemään tätä esityslistamme. En ole varma, täytyykö tämä esityslista ensin hyväksyä. Ja sitä ei vielä hyväksytty, eli tosiaan esityslista teille on toimitettu. Onko kenelläkään esityslista luonnokseen jotain huomioita? Eipä näytä olevan, joten esityslista on nyt sitten hyväksytty täten. Ja voimme siirtyä kohtaan kolme. Vastuuvapaus 2009. Varmaankin puheenvuoro tulisi nyt antaa herra Gajerille. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia. Pyysin neuvonantajia vielä, että ennen kuin tulla näihin tärkeisiin äänestyksiin, että olisi mahdollisuus käydä keskustelua vielä, ainakin esittää muutaman huomion siitä, mitä teemme. Aiemmin ollaan hyvin päättäväisesti käsitelty tätä tilannetta, jossa neuvosto näiden dokumenttien osalta, joita tarvitsemme ähm, vastuuvapauden antamiseen, niin niitä emme saa. Minä tuen sitä oikeudellista näkökulmaa, että me annamme vastuuvapauden yhtenä toimielimenä Ja perussopimuksessa on sellainen artikkeli, jonka mukaan meillä tällainen oikeus on ja me emme voi hyväksyä sitä, että neuvosto kieltäytyy. Äänestyksessä tänään tuemme kollega Rivelinia tässä ehdotuksessa. että emme anna vastuuvapautta neuvostolle valiokuntana. Kun tätä vielä käsitellään koordinaattorin kesken, niin haluaisin tässä vielä kollegoille puhua kaikista ryhmistä. Meillä on pöydällä neuvot, ähm, neuvotteluehdotus neuvostolta. Se on muotoillut neuvosto niin, että niin kauan kun neuvotteluryhmää ei olla nimitetty, niin se ei esitä lisäkantoja tässä asiassa. Meillä on vähän eri käsityksiä valiokunnan sisällä siitä, että miten tämän neuvottelutarjouksen tartumme on se kanta, että ei ole mitään neuvoteltavaa, ja sitten on se kanta, että täytyy puhua menettelytavoista. Aiemmin olen viestittänyt, että tuen tätä kysymystä, että meidän pitäisi keskustella menettelytavoista. Nyt kun on tilaisuus, niin haluaisin tästä vielä keskustella jos ei nyt valiokunnassa, niin ainakin koordinaattoreiden kesken. Mutta nyt muille haluaisin vaikuttaa muihin poliittisiin ryhmiin siinä, että saataisiin harkittua se, että miten tämä neuvottelutarjous otetaan vastaan. Olen viestittänyt, että pidän sitä oikeana. Ja että ennen kuin täysistunnossa tehdään lopullinen päätös, niin neuvostelukysymyksestä täytyisi keskustella vakavasti. Tämän verran haluaisin siis sanoa äänestyksen osalta. Sitten Rova Gressle. Kiitos. Meidän mielestämme tässä ei ole mitään uutta. Neuvosto ei ole vastannut 32 kysymykseen. Me tarvitsemme vastaukset, eikä siitä mitään neuvotella, tarvitaanko vastauksia vai ei. Ne tarvitaan. Ei siitä nyt mitään tule neuvotella, koska lopuksihan tässä sitten tapa, tehtäisiin jonkinnäköinen herrasmiessopimus ja sitä minä vastustan kyllä tiukasti. Meidän mielestämme mitään neuvotteluvaraa ei ole. Asiat öö, jatkuvat omalla painollaan niin kauan, kunnes me saamme vastaukset 32 kysymykseen. Piste. Siis meidän kysymyksimme on vastattava Tätä ei pysty mitenkään kiertämään. Tämän teen aivan selväksi. Jos me tässä nyt alamme neuvotella ja antaa periksi eri ehdoistamme, niin äh, hukka meidät perii. Eli mitään vaihtoehtoa ei ole. Ja katsotaan sitten, äh, mitä tulee tapahtumaan tuleville neuvostovastuuvapauksille. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Czarnecki. Kiitos herra puheenjohtaja. Olen oikeastaan aivan samaa mieltä siitä, mitä Ingeborg äsken totesi. Minun mielestäni on tärkeää, että me pitäydymme kantoihimme. Ei ole kyse siitä, että me emme olisi halunneet puhua neuvoston kanssa. Me olemme kutsuneet neuvoston tavan takaa, mutta he eivät ole halunneet puhua meidän kanssamme. Kyse ei ole pelkästään siis siitä, että tässä haluttaisiin puhua tai ei haluttaisi, vaan enemmänkin siitä, että he asettavat nyt ehtoja siihen, mistä pitäisi puhua ja miten niiden pitäisi edetä. Minun mielestäni me olemme tässä kyllä nyt etulyönti asemassa. Haluaisin kiittää parlamentin oikeudellista yksikköä tästä asiakirjasta. Siinä selvästi otetaan esille kaikki se, miten tässä ehkä voitaisiin päästä eteenpäin. Esimerkiksi meidän pitäisi esittää uudelle kysymykset, joihin neuvosto ei ole halunnut vastata. Nämä kysymykset olisivat osa myös vastuuvapautta neuvostolle. Komission täytyy puolestaan ilmoittaa meille aikanaan, voivatko he vastata näihin kysymyksiin vai sanovatko, että neuvosto mitä vastata näihin kysymyksiin. Meillä on kyllä ihan selkeä kanta parlamentissa. Minusta ei ole mitään syytä olemassa, että pitäisi kantaa ruveta muuttamaankaan, jos neuvosto ei halua jos haluaa meille puhua, niin kyllä me haluamme puhua heidän kanssaan. Meillä on avoin kutsu ollut heille jo pitkään. Mutta tätä kantaa ei pidä muuttaa. Thank you, Kiitokset. Ja sitten herra Hatsimakakis. Kiitoksia. Liityn siihen, mitä äskeiset kollegat sanoivat. Ei ole vastuukysymystä, sitä ei voi välttää. Thank you, Mr. Audi, oh, please. Kiitoksia herra Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä kertoa, miten ikävältä tämä asia tuntuu minusta. Jälleen kerran totean, että minä olen nyt saanut tutustua juristien analyyseihin. Totta puhuen ei se kovin kaksista ole. Tässä yritetään ymmärtää, mikä on oikeusperusta, jolta talousarvion valvontavaliokunta ja siis parlamentti koska mehän haluamme parlamentissa esittää jotain äänestystä. Onko meillä mahdollisuuksia antaa tai olla antamatta vastuuvapautta? Tässä on kyse myös juridisesta uskottavuudesta, mutta myös poliittisesta uskottavuudesta. Nyt kun ajatellaan parlamentin roolia demokratiassa, niin sen tarkoituksena on valvoa täytäntöpanon valtaa, myös miten julkisia varoja käytetään. Mietimme vain tässä, Onko tämä hyvä lähtökohta tässä jutussa? Mistä kenkä oikeastaan puristaa nyt? Meillähän on ensinnäkin neuvosto, joka on kovin haluton käymään kunnon vuoropuhelua meidän kanssamme. Ja se häiritsee meitä. Ja totta kai me olemme kiukussamme siitä. Mutta sanoisin vielä, että kun katsotaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, se on kuitenkin kaikkein tärkein väline myös parlamentissa. Siellä on noin 250-300 sivua, huomioita. Komissiota vastaan anneta vastuuvapaus, eikä sanakaan sanota neuvostosta mitään, mutta sitten kuitenkin ei anneta vastuuvapautta. Totta kai tarvitaan vastausta kysymykseemme, mutta ehkä tässä tilintarkastustuomioistuin voisi myös miettiä, jos ei se mitään neuvoston kannalla uudelleen mietin, niin en ymmärrä, miksi sitten panna pystyyn tutkintavaliokuntaa neuvoston toimista, että saataisiin kunnon oikeusperusta, että selvittäisiin, mitä siellä tapahtuu. Mutta totta puhuen, minä olen sitä mieltä, että käytettäisiin vastuuvapautta nyt ja ikään kuin valtiovaran asetusta tai perussopimuksen ei oikeastaan välttämättä ole peru, perustaa sanoa vastuuvapautta. Meillä on oikeudellinen henkilöys nyt parlamentillakin Lissabonin jäljeltä, ja nyt Euroopan unioni Ehkä minä olen väärässä, mutta halusin tämän nyt vielä kerran ottaa esille, koska olen tästä aiheesta jo aikaisemminkin puhunut. Thank you, Mr. Skilly. Kiitoksia sitten, herra Skilikakis. I would also like to agree with... Minäkin totesin olevani samaa mieltä edellisten kollegojen kanssa ja teidän ja muiden kanssa – meidän täytyy nyt olla yhtenä rintamana neuvoston edessä tässä asiassa. Neuvosto on vältellyt tätä meidän lähestymistapaamme jo hyvin pitkään. Voimme olla kyllä aivan rauhallisen mielin, mutta pitää kurssi suorana. Thank you and finally, Ms. Kiitoksia. Ja lopulta rouva Kresle vielä. Siis Suottehan anteeksi, että pyydän vielä uudelleen puheenvuoroa Jean-Pierre ja minähän monissa työryhmissä olemme kiistelleet tästä asiasta, mutta haluaisin nyt kertoa työryhmästämme että minä itse asiassa kysyn, että onko Ranska demokratia. Meillähän on erilaisia oikeudellisia perinteitä, mutta minun jäsenvaltiossani tällaisen kysymyksen esittäminen olisi jo täysin mahdotonta, että epäillään jotenkin sitä, etteikö Euroopan parlamentti myöntäisi vastuuvapautta unionin menoista. Eli jo tämä peruskysymys nousee todella esiin. Siis minä olen sitä mieltä, että meidän oikeutemme ja meidän oikeutuksemme on aivan ilmeinen. Emmekä me missään nimessä voi herättää sellaista vaikutelmaa, että itse jotenkin epäilemme omien toimiemme oikeutusta. Minä en sekuntiakaan epäile sitä, etteikö neuvoston täytyisi ehdottomasti antaa meille nämä tiedot. Kiitos. No Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten puheenvuoron saakin nyt esittelijä. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Noi, ihan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Nimittäin paitsi, että mihin puolueen ryhmään kuuluu, niin kuitenkin oikeastaan kaikki ovat samalla puolella puolustamassa parlamentin oikeutta niin, että voimme olla täällä kansalaisten oikeuksien edustajina. Mielestäni tämä on kyllä hyvä, kaunis sivu meidän parlamentin historiastamme. Toista vielä, että oli sitten puolueena mikä tahansa, niin kaikki ovat kuitenkin puolustaneet tätä oikeaa periaatetta. Toiseksi haluaisin todeta, että nimenomaan emme voi ruveta ottamaan tästä yhtäkään askelta taaksepäin. Emme ole saaneet kunnon vastauksia neuvostolta tähän mennessä. Ja sitä paitsi Oikeudellinen yksikkö on antanut oman arvionsa, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa meidän täytyy huomata, että kun on annettu vastuuvapaus komissiolle, kuta 290 sanoo, niin tämä on pelkästään tekninen puoli, mutta tässä arviossa kuitenkin käydään myös mielenkiintoinen keskustelua, kun ajatellaan tätä poliittista osuutta meidän arvioidessamme. Ja nyt tästähän me keskustelemmekin. Siksi minä uskonkin, että ei tässä pidä epäröidä yhtään, vaan meidän täytyy mennä samaan suuntaan kuin tähänkin asti. Nimittäin Tähän liittyy paitsi aivan tekninen puoli, jota oikeuden yksikkö on käsitellyt, niin tämä liittyy ylipäätään myös meidän suuntautumiseemme. Kiitos vielä kollegoille. Thank you very much. Kiitos. Voimme varmasti nyt aloittaa äänestyksen. Ja aivan ensin haluaisin, että äänestämme päätös ehdotuksesta kokonaisuutena. Äänet puolesta. Äänet vastaan. Kukaan ei varmastikaan äänä, äänestä tyhjää. Aha, anteeksi, anteeksi. Täytyyhän teidät tietenkin laskea. Te, ä, las, te äänestätte siis tyhjää, eli yksi tyhjä ääni. Näin ollen hyväksytty yhdellä tyhjällä äänellä. Sitten parlamentin päätöslauselman luonnos, suullinen tarkistus A. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä, Yksi tyhjä ääni hyväksytty. Sitten kohtaan kuusi, suullinen tarkistus B puolesta. Vasta. tyhjä, Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus C puolesta. Vasta. tyhjä, Yksi tyhjä ääni, hyväksytty. Kohtaan kahdeksan suullinen tarkistus D puolesta vastaan. Tyhjää. Kaksi vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme raukeaa. Sitten kohtaan kymmenen Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. tyhjä yksi tyhjä. Tarkistus 4 hyväksytty. Sitten 5 on vedetty pois. Johdantos on kappale BA, tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Neljä ääntä Hyväksytty. johdanto on kappale CA, tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja sitten päätöslausumaan esitys kokonaisuutena puolesta. Vastaan. Ei tätä yksimielisesti hyväksytty, vai ei kun hyväksyttiin. No niin, onnittelut, herra Rivellini. Minulla on tässä vielä opittavaa. Täytyyhän nämä äänet laskea. Suot anteeksi. Eli vielä nyt nämä äänet puolesta, että saamme laskettua ne. Minun täytyy laskea nämä äänet. I can confirm it is accepted. Voin vahvistaa, että hyväksyttiinhän se. No niin, esityslistan kohta neljä, nimittäin Euroopan poliisiakatemian vastuuvapaus 2009. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? Ei, haluaako joku muu sanoa jotakin? No, I have nothing to say. No, Let's... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole mitään sanottavaa, mennään äänestykseen. Mr. Baker, Mark. Ja, Mrs. Jollakin muulla oli vielä jotain sanottavaa. Andreas, sen olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että todennäköisesti olen ainoa parlamentin jäsen, joka kävi Seppolissa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vaikkakin huomasin, että ihmiset ovat kovasti ponnistelleet siellä asioiden muuttamiseksi, niin tänään ollaan tarjoamassa 2009 vastuuvapautta tileistä. Siis ne, jotka hoidettiin ihmisten johdolla, jotka sitten tuomittiin epäsäännönmukaisuuksista. Siksi minä aion vastustaa vastuuvapautta. Tässä nyt annetaan vastuuvapaus vanhoista tileistä. Eikä tämä olisi muu kuin oikeastaan, hmm. jos me hyväksymme tilit, niin se ei olisi oikea palvelus edelliselle johdolle. Mutta tämä on kuitenkin vanhan johdon tekosia. Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ei näköjään. Ei kun kyllä, Rova Gressle, olkaa hyvä. No kiitos. Eihän tässä nyt tietenkään niin ole, että kiltit tai hyvät jättävät vastuuvapauden myöntämättä ja pahat myöntävät. Rova Makova on tällä hetkellä Yhdysvalloissa opetustehtävissä ja hän totesi, että että me emme ole esimerkiksi lääkeaineviraston ja poliisiakatemian suhteen vielä selvillä vesillä, mutta meidän täytyy joka tapauksessa katsoa ja ymmärtää, että ne ovat todella aivan oikeaan suuntaan kulkeneet, ponnistelleet kovasti. Ja Rova Makovehan on ollut erittäin rohkea näiden asioiden hoitamisen suhteen, joten vuoden 2010 suhteen, josta hän on vastuussa, niin jos asiat silloin eivät ole kunnossa, niin aivan varmasti kylmää vettä tulee niskaan. No, Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt voimmekin sitten äänestää. Mitäs mieltä olette tarkistuksesta numero yksi? Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Ja sitten päätös kokonaisuutena äänet puolesta. Jos teillä olisi äänestyskortti, niin voisitte laittaa ne koneisiin. Ja jumpata vähän sormilihaksianne. Äänestys on alkanut. Everybody has voted. kaikki äänestäneet? Okay, we will take it into... No niin, teidän äänenne lasketaan sitten mukaan. Äänestys on päättynyt. No niin, tulos on 14 puolesta, kaksi vastaan. Puheenjohtaja sanoi 18, mutta ääniä on siis 14 puolesta plus vielä Gaier, eli 15 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Ymmärrätte varmasti, että minulla on tässä vielä oppiminen hiukan kesken. Minä tässä vielä vähän harjoittelen. No niin, sitten päätös äh, tilinpäätöksestä. Äänestys on alkanut koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. I presume 15 15 puolesta kaksi vastaan. Hyväksytty. The machine doesn't work. Ja eikö teidän koneenne toimi? Il mio voto non è stato... Täällä ei rekisteröity minun ääntäni. Jotain ongelmaa tässä laitteen kanssa. Hyvä, laskemme teidänkin äänenne ääni oli puolesta. No niin. 15 siis puolesta. Kiitoksia. Ja sitten meidän täytyy äänestää The motion for a resolution. Päätöslausumaesityksestä kohta yksi, tarkistus kaksi puolesta. enemmistö hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Paragraf 1b. Sitten tarkistus viisi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Enemmistö kannattaa kolme vastaan ääntä. Sitten tarkistus kuusi Puolesta. Ja vastaan Täällä näköjään viisi vastustaa, mutta se ei kuitenkaan kaada tätä enemmistöä, eli hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän. Aha, se onkin vedetty pois. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kolme vastaan tai yksi tyhjää, niin hyväksytty kuitenkin. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Enemmistö. Haluatteko tarkistaa tämän koneäänestyksellä? Tehdäänpä niin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kahdeksan oli puolesta ja kuusi vastaan, kaksi tyhjää, eli hyväksytty tosiaan. Sitten tarkistus kymmenen puolesta. Haluatteko käyttää puheenvuoron, herra Kajer? Se Kajer. Se myöskin johtaa auf der Minusseite zählen. Ähm, se täytyy laskea. Ah, okei. Okay. Entschuldigung. No niin, äh, mutta ette te silti onnistuneet tätä kaatamaan. Tarkistus 10. Äänet puolesta. Enemmistö, mutta ainakin yksi vasta ainakin siellä oli. Sitten tarkistus 11 puolesta. Vastaan Ei, ettepä saaneet tätäkään kaadettua, joten hyväksytty. Sitten 7 uusi tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Kolme vastaanta, joten läpi meni. Sitten tarkistus 13 puolesta. Vastaan ei kukaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma ja esitys kokonaisuutena näin muutettuna. Koneäänestyksellä jälleen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 15 puolesta yksi vastaan. 16, including Mr. Guy. Then... Sitten kohta neljä on saatu käsiteltyä esityslistalla ja siirrymme kohtaan viisi. Vastuuvapaus Euroopan lääkevirastolle. Ei huomiota esittelijältä. Onko joku muu, joka haluaisi sanoa sana sen? Näin ei näytä olevan myöskään, joten etenemme äänestykseen suoraan. Ensin vastuuvapauspäätös, ehdotus. Kohta yksi, tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Yksi vastaan hyväksytty. Onko tyhjiä? Yksi tyhjä ääni. Kohta yksi, tarkistus kolme. Vastaan. Tyhjää. Yksi vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys päätösehdotuksesta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta, kaksi tyhjää. Hyväksytty. 15 herra Gaijarin kanssa. Servankarkun unohdan, niin sitten jää velkaa oluen hänelle. Sitten tilien päättämisestä päätös kohta 1 tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. Kohta 1 tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätösehdotuksesta äänestys kokonaisuudessaan. Äänestys on jälleen koneellinen. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 14 puolesta kaksi tyhjää. Ehdotus päätökseksi on hyväksytty. Sitten päätöslauselmaehdotus. Niin, yksi ollut. Kohta yksi tarkistus kuusi. Kahdessa osassa ensimmäisen osan puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjää. Yksi tyhjää, yksi vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan Täytyy varmaankin tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Gajari lukuun ottamatta. Äänestys päättyy. Tulos on 8 puolesta 9 vastaan, joten se kaatuu. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Täytyy jälleen tarkistaa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yhdeksän puolesta kuusi vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. Seitsemän vastaan. Tarki, kohta kaksi, tarkoitus kahdeksan puolesta. Vastaan. Täytyy jälleen tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy herra Geyer oli ratkaiseva. Tällä kertaa kahdeksan puolesta yhdeksän vastaan kaatuu. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Niin oliko tyhjiä? Ei tyhjiä ääniä. Joten hyväksytty. Sitten kohta kolme tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Kolme vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 11 raukeaa. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Kolme vastaan eli hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Onko tyhjä ääniä? Näin ei ole. Joten hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. tyhjä, Kolme vastaan, yksi tyhjä. Joten hyväksytty. Tarkistus 15 raukeaa. Tarkistus 16 puolesta ei kun se on vastaava. Tarkistus 15, pahoittelen virhettä. Siis tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Kolme vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta vastaan. Tyhjää kolme vastaan hyväksytty. Kohta 10 tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11, tar- anteeksi, kohta 11, tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta 12 tarkistus 19. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kohta 13 tarkistus 20. Puolesta. Onko vastaääniä? Onko tyhjääniä? Eli hyväksytty kolme vastaan. Kohta 13a, tarkistus 21 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 21. Ovatko kaikki äänestäneet? Ah, nyt onnistuukin paremmin kuin on kortti. Äänestys päättyy. Tulos 10 puolesta, 7 vastaan, Eli hyväksytty. Kohta 14, tarkistus 22. Ketkä äänestävät puolesta? Tämäkin täytyy tarkistaa. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän vastaan kahdeksan. Kohta 14 uusi, tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kolme vastaan. Kohta 15 tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjiä. Se on hyväksytty. Ja sitten kokonaisuudessaan äänestyspäätöslauselmasta koneellisesti. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tulos on 16 puolesta, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Kiitos kovasti. Then the next item on the agenda is modernization. Seuraava kohta esityslistalla on tullin uuden aikaistaminen. Esittelijä haluaisi pitää puheenvuoron ensimmäisenä. Bart. Ähm, Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tähän ehdotukseen on tehty, lausuntoluonnokseen on tehty neljä tarkistusta ja kolme neljästä voin hyväksyä. Mutta tämä ensimmäinen tarkistus Paksasilta, siihen suhtaudun kielteisesti, koska en ymmärrä tätä tarkistusta. Se on käännetty englannista muille kielille. Minä en ymmärrä, mitä paksas tarkoittaa. Me yritimme asiaa lähestyä alkuperäisen kielen kautta, mutta sihteeristö ei tässä asiassa minua oikein pystynyt auttamaan, joten niin, onhan tässä tietenkin mahdollisuus asia korjata sitten vielä jälkikäteen, mutta minä nyt ehdottaisin, että äänestetään tätä vastaan kuitenkin. Puheenjohtaja sanoisin vain, että sain käännöksen tänään. Ensinnäkin number three, two and three, uh, minus. kolmosessa on miinus, mutta kun nyt sain käännöksen, niin oli helpompi ymmärtää, niin muutin kantaani. Kansanpuolue on siis samaa mieltä valmistelijan kanssa. Puheenjohtaja, nämä käännösasiat kyllä aiheuttavat hiukan huolta. Demokraattisestihan me olemme järjestäytyneet, vaikkei se aina siltä näytäkään, eli kyllä asioista täytyy voida kollegojen kanssa keskustella. Viime tiistaina Strasbourgissa järjestimme työryhmän kokouksen. Ja mitä näihin tarkistuksiin tulee, niitä ei joutu käännetty ajoissa. Ja kyse on hyvin tärkeästä aiheesta, niin kuin tullit nyt tässä tapauksessa, joten kyllä meidän täytyy voida asiasta keskustella. Tämä on kaksi kertaa ollut esityslistalla, kaksi kertaa sitä ei ole voitu puhua. Joten olisi kyllä tärkeää, että sihteeristö vielä hiukan katsoisi tätä käännösasiaa. Mikrofoni. Then we proceed to the vote if nobody... Jos kukaan muu ei halua esittää huomiota, niin siirrymme äänestykseen. Ensinnäkin kohta kaksi tarkistus yksi puolesta vastaan. Onko tyhjiä ääniä? Yksi tyhjä ääni nähdäkseni, eli kaatuu. Kohta kolme tarkistus kaksi puolesta vastaan. Täytyy olla parempi, että on koneellinen äänestys. Tästä äänestys alkaa. Tarkistus kaksi. Tarkistus kolme, äh, anteeksi, kohta kolme, tarkistus kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän vastaan kahdeksan. Sitten kohta kolme ja uusi tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjät äänet. Hyväksytty. Kohta 5 ja uusi, tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Sitten lausuntoluonnoksesta äänestys kokonaisuudessaan koneellisesti jälleen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta, yksi vastaan. Hyväksytty. Onnittelut varapuheenjohtajalle. Then we proceed to point number seven. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän esityslistalla. Ja se on EUn Afganistanille antaman taloudellinen tuki ja sen talousarvion valvonta. Herra Gajer, haluatteko sanoa muutaman sanan? Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Tänään iltapäivällä saattaa käydä niin, että täällä valiokunnassa harjoita hiukan yksin puhelua, mutta toivon, että jaksatte kuitenkin kuunnella Kyse on siis äh, oma-aloitteisesta mietinnöstä liittyen Afganistanin rahoitukseen. Muistuttaisin vielä, että kollega Pino Laki ulkoasian valiokunnassa teki uuden ehdotuksen Eurooppa, Euroopan Afganistan strategiaksi. Ja tämän mietinnön yhteydessä hän havaitsi tiettyjä väärinkäytöksiä unionin raha, rahojen ja avustusten käytön suhteen Afganistanissa. Ja näin päätimme todella tehdä tämän oma-aloitteisen mietinnön, josta minä sain sitten kunnian kirjoittaa valiokunnallemme luonnoksen. Kyse on ryhmätyöstä, yhdessä Kristoff Nelihin kanssa, sihteeristön edustajan kanssa olen tätä työtä tehnyt. Haluan häntä kiittää, samoin avustajani Sasa Faradia. Ja aika pikaisesti havaitsimme, että kyllä kannattaa tutkia, mitä reittejä mitä kanavia pitkin rahat Afganistaniin virtaavat ja mitä kanavia Euroopan unionin kannattaisi käyttää. Kun katsotaan näiden äh, rahakanavien hallintoa, niin äh, joka, jokaisella kanavalla on omat etunsa ja haittansa. Afganistanin äh, tukien suhteen, kun nyt puhutaan tästä omistajuudesta, tukiemme ja näiden avustusohjelmiemme suhteen, niin äh, kansalaisjärjestöjen tuki on aivan olennaisen tärkeää. Sitä kauttahan lähes kaikki tapahtuu. Varmaankin melkein kaikki kollegat tässä valiokunnassa tämän hyvin ymmärtävät, mutta maassa on vaikea saada aikaan todellista edistystä, jos Afganistanin hallinto niin äh, vanhanaikainen kuin sen toiminta onkin ja niin yksinkertainen kuin sen toiminta nyt onkin, jos hallinto ei näitä kansainvälisten lahjoittajien rahoja käytä vastuullisella tavalla. Eli kyllä tässä tietenkin tietty riski on hyväksyttävä tukien suhteen. Yhdysvallat ovat joutuneet maksamaan hyvin katkeran läksyn kun olimme Yhdysvalloissa tutkimassa, tekemässä taustatutkimusta, niin nämä yhdysvaltalaiset eri tahot kertoivat meille aika kirjaviakin tarinoita siitä, mitä avustus- ja tukirahoille tapahtuu. Esimerkiksi Afganistanista on kannettu laatikkokaupalla tukirahoja taas jälleen maasta pois. Siis ihan kahiseva setelinippuja, mutta ihan näin pahasti ei välttämättä sentään meidän rahoillemme ole käynyt. Meidän äh, kanavamme ovat olleet hiukan turvallisempia, eli tätä eurooppalaista tukirahaa nyt ei sentään laatikkokaupalla ole kannettu sitten jälleen maasta ulos. Mutta mitä, mitä tulee juuri kapasiteetin rakentamiseen ja mitä tulee afganistanilaisten viranomaisten toimintaan. Näille viranomaisillehan tulee opettaa vastuullista rahan, rahan käyttöä ja sitä, miten voidaan sitten mitata tuista saattua hyötyä. Ja tämä on tietenkin tärkeä tavoite, koska se on hyvin kestävä tavoite. Meidän täytyy tietää, mitä Afganistanissa tapahtuu siinä tapauksessa, kun paitsi sotilaat ovat vetäytyneet maasta ja myös siviili avustusjärjestöt ovat poistuneet maasta. Sillä jos maan omaa kapasiteettia rahankäyttöön ei ole saatu kuntoon tuohon mennessä, niin sitten mennään kyllä metsään ja pahasti. Afganistanin oman hallinnon on opittava vastuullinen rahankäyttö. Tälle ei ole mitään vaihtoehtoa ja tämä on paitsi minun kantani, niin tämä on myös muiden tahojen kanta olen saanut Afetista ja Devestä myös lausunnot, jotka ovat täysin samalla linjalla minun kanssani. Ja tämä on tietenkin Euroopan parlamentin linja, ollut Euroopan parlamentin linja, mietintöjen linja näissä kahdessa valiokunnassa. Eli tämä on Euroopan parlamentin linja, tosin toimintatapa josta tässä valiokunnassa ehkä vielä täytyy varmistua. Meidän täytyy toimia erittäin valvotusti, erittäin säännellysti ja erittäin tiukkojen määräysten kautta ja tiukan valvonnan kautta. Ja meidän on huolehdittava siitä, että rahat voidaan myös vaatia palautettavaksi siinä tapauksessa, että väärinkäytöksiä tulee. Vain, täs, vain näiden ehtojen kautta voidaan suoraa budjettitukea myöntää. Yhdysvallat, niin kuin tuossa totesin, on maksanut kalliin hinnan omasta naiviudestaan, naiviudesta ainakin tuossa alkuaikoina, mutta todella esimerkiksi terveysministeriön alaiset tukitoimet ovat nyt tapahtuneet valvotummin ja tilanne on ollut entistä parempi. Tässä tarvitaan valvontaa ja myös avoimuutta. Tätä haluaa komissio, tätä haluamme me. Ja luonnollisesti afganistanilaisten viranomaisten Afganistanin hallinnon on tiedettävä, mitkä säännöt pätevät. Tällä hetkellä emme voi Afganistanin valvontamalliin olla tyytyväisiä. Afganistanin tilintarkastustuomioistuin ei ole meidän vaatimustemme tasolla. Ja Afganistanin tilintarkastustuomioistuin raportoi presidentille eikä parlamentille ja edustajat on nimetty myös presidentin kautta eikä parlamentin kautta. Eli tässä ei vielä kansanvalvonta toteudu. Tällä hetkellä neuvotteluja käydään ja meidän on vaadittava sitä, että Afganistanin tilintarkastustuomioistuimesta tulee täysin riippumaton niin kuin kansainväliset säännöt määräävät, koska niin kauan kuin tilintarkastustuomioistuin ei ole riippumaton myöskään talousarvion valvonta ja maksujen valvonta ei toteudu ja tämä estäisi suoran budjettituen maahan meidän kannaltamme. Olen tosiaan pyrkinyt katsomaan, mitä etua ja mitä haittaa on siitä, että rahat menevät suoraan äh, avustusjärjestöjen kautta esi merkiksi tällaiset äh, lahjoittaja, monien lahjoittajatahojen yhteiset säätiöt ja sitten miten tämä toimisi yksityisten kumppanien avustuksella, jotka näitä Euroopan unionin rahoja käyttäisivät. Ja tässä on äh, tärkeä kohta josta meidän on vaadittava tiukkoja sääntöjä, nimittäin alihankkijat, erilaiset alihankkijat, jotka viime kädessä luonnollisesti kaikki haluavat rahoittaa omat toimintansa ja tietyt yksityiset sopimustahot ovat äh, sitten äh, palkanneet koko joukon alihankkijoita, eivätkä viime kädessä ole sitten tätä asiaa pitäneetkään omissa käsissään, vaan äh, alihankkijoiden iloinen joukko, varsinainen kirjava joukko on sitten näitä rahoja käyttänyt sinne sun tänne. Ja välttämättä rahat eivät ole enää menneet oikeaan osoitteeseen, eikä näin ollen ole poliittiseen tavoitteeseen päästy, nimittäin Afganistanin talouselämän vahvistamiseen. Eli siinä tapauksessa, että pelissä on mukana alihankkijoita, on oltava hyvin selvät sävelet niiden taustoista. Ja luonnollisesti, jos kyseessä ovat afganistanilaiset alihankkijat, sopimusosapuolet, niin ei voi olla niin, että... Öö, he saavat erityistä etua tai että afganistanilaisten kanssa on tehty sopimus, mutta tämän työn tekevätkin sitten jotkut aivan muut. Ja tässä voi todella tapahtua myös erilaisia petoksia. Joka tapauksessa meidän on pyrittävä siihen, että meillä on selkeät säännöt näiden rahojen käytön suhteen. Nämä ovat ehdotuksia, joita olen tässä mietintöluonnoksessani tehnyt ja nyt odotan teidän huomioitanne, hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Kiitoksia. Kysymyksiä ja kommentteja on. Suurella todennäköisyydellä Rouva Gressille aloittaa. Kiitoksia. Monika Holmeier on Saksassa lentokentällä vielä varjoesittelijä. Pahoittelen. Sen vuoksi minä välitän nämä kehut. Tämä on tasapainoisesti muotoiltu mielenkiintoinen mietintö ja siinä puhutaan tärkeistä ongelman asetteluista. Meitä hämmästyttää eniten se, miten paljon vaivaa esittelijä Jens on tähän laittanut, puhunut amerikkalaisten kanssa mietinnössä, jossa voi odottaa vain ongelmia oikeastaan, niin on selvää, että ei voi mennä Brysselin kriteerien mukaan tai muiden maailmanosien että tässä, täytyy, tässä on niin monia ongelmia liittyy tähän. Tämä sanoi jo tilintarkastustuomioistuimen erityisedustaja, missä tutkittiin YK on rahankäyttöä ja osana sitä oli Afganistan. Muutama kysymys. Et puhu siitä kysymyksestä, että mikä rooli kansallisilla tai EU-edustustolla on, äh, mikä rooli sillä on paikan päällä Afganistanissa? Mit, mitkä, mitä kokemuksia sinulla siitä oli? Että miten siellä johtoa rakennetaan, miten komission rahaa käytetään EU-edustuston kautta. Aika hurjia juttuja tästä rakennustyöstä kuulee. Kysymys siitä tilivelvollisuudesta, mitä tiedämme siitä oikeasti. Se ei tietysti muuta sitä, että ne, jotka nyt sitten yrittävät tilivelvollisuus aikaan, niin niitä tietysti siinä ihan demonisoidaan. Eli mitä nyt näistä lähetystöistä ja edustustojen tullut käsiin, niin tietoa, niin se ei ollenkaan minua miellytä. Haluaisin vielä kysyä Monikan puolesta, että tämä budjettiapu, ratkaisiko se todellakin ongelmat? Meillä, meillähän on se ongelma, että meillä on liian vähän tietoa ja liian vähän voidaan tehdä tarkistuksia paikan päällä. Olisi ehkä mielenkiintoista, jos voisit eh, kertoa henkilökohtaisista vaikutelmistasi myös neuvostosuhteen, että miten näitä rahoja käytetään myöskin mukaan lukien nämä YK kautta käytetyt rahat Afganistanissa. Minä olen itse esittelijänä tästä erityiskertomuksesta ja sen vuoksi olisin itsekin kiinnostunut mielipiteestäsi, mutta suuri kunnioitus sille, että kun teema on näin monimutkainen, niin sitä on onnistuttu käsittelemään näin mielenkiintoisesti. Else. Yes. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijämme tästä erinomaisesta lausunnosta. Kiitos myös näistä amerikkalaisten kokemusten mainitsemisesta. Kuten valmistelija on lausunnossa todennutkin tai luonnollisesti todennut, niin amerikkalaiset olivat aika lapsenuskoisia alussa. Siksi miljoonittain dollaria lähetettiin Afganistaniin ja ne päätyivät sitten Sveitsin ja Saudi-Arabian pankkeihin. Minä oikeastaan kysyisinkin senkin pohjalta, mitä Ingeborg Gressle totesi. Voitaisiinko saada hiukkasen niin yksityiskohtaisempaa analyysiä tästä? Pystyykö Afgaani hallinto mitenkään tätä käsittelemään? Totta kai voidaan kriteereitä ja vaatimuksia esittää, ja mitatakin niitä, mutta kyse on siitä, että kun me mietimme Afganin hallintoa nykyisellään, niin pystyvätkö he edes käsittelemään tällaista tukea? Any other member? Oliko muita jäseniä, jotka haluaisivat sanoa, käyttää puheenvuoron, jota siinä tapauksessa komissio haluaisi varmaan kommentoida. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, chair. Uh, my name is... Kiitoksia. En kovin usein tänne olen törmännyt, mikä kerran olen johtajana EFKossa. Afganistan on hyvin tärkeä vaan minä puhun aivan lyhyesti. Kiitos ensinnäkin valmistelijalle lausuntoluonnoksesta. Me olemme kovasti kiitollisia useimmista suosituksista. Jotkut totta kai edellyttävät vielä keskustelua, jotta ymmärrämme tarkemmin vaatimukset. Pari kommenttia kuitenkin. Ensinnäkin budjettituesta, kuten täällä on jo todettukin usean otteeseen. Parlamentin jäsenet ovat ottaneet tämän esille. Me vielä anna ihan täysimittaista budjettitukea Afganistanissa. Me siirrämme rahaa budjettiin ja Afganin viranomaiset itse puolestaan sitten täytäntöön panisivat. Näin ei vielä tehdä, koska budjettituen kriteereitä ei ole vielä täytetty. Tässä tarvitaan vakautta taloudessa ja kunnon hallinnointijärjestelmä. Kumpaakaan ei ole vielä Afganistanissa olemassa. Kolmanneksi alakohtaiset strategiat, kuten maaseudun kehittäminen, koulutus, terveys, se on kohentumaan päin. Hyvää yhteistyötä tehdään kansallisella tasolla. Alakohtaisia strategioita alkaa olla jo. Ja neljänneksi turvallisuus. Siis niin kauan kuin turvallisuuskysymys on vielä avoin ja jopa on turvallisuus heikentynyt viime kuukausina, niin kovin hankala on hoitaa hommaamme. Kuten tiedätte, kollegat edustustoissa eivät edes voi lähde, lähteä rakennuksista, ellei sitten suljettele ole antanut erityistä lupaa. DEFCO ei voi mennä paikan päälle myöskään ohjelmien ja hankkeiden valvomiseksi. Eli tilanne on hankala. Varmasti kuluu vielä aika paljon aikaa ennen kuin voimme antaa suoraa budjettitukea. Me pyrimme kuitenkin viranomaisia saamaan vastuullisemmiksi vastuullisemmiksi. Tässä tehdään yhteistyötä myös kansallisten tahojen kanssa. Meillä on myös jälleenrakennustyössä mukana, mutta myös poliisipuolella. Tämä on työn alla ja me tuemme myös julkisen varanhallinnon rakennuksen toteuttamista – kuitenkin järjestelmiä tuemme, että voivat itse sitten menoja toteuttaa asianmukaisesti. Ja tätä menoa me rahoitamme eri rahastojen kautta. Se antaa takuut. Mitään maksatuksia ei kuitenkaan tapahdu rahastojen kautta ennen kuin Maailmanpankki tai UNDP ovat antaneet luvan, koska ne hallinnoivat näitä rahastoja. Perimmäisenä tavoitteena on, kuten muissakin kumppanimaissa, antaa budjettitukea. Minä toivoisin, ja komissiossa toivotaan, että se aika pian toteutuisi, kuten muissakin Aasian kumppanimaissa. Kuitenkin Afganistanin kohdalla ei se vielä mahdollista ole. Lopuksi vielä EU-edustuston tehtävästä voin kertoa sen verran sen jälkeen, kun Euroopan unionin erityisedustaja herra Vikovas nimitettiin ja edustustojen uusi ohjesäätö tuli voimaan tämän vuoden alussa Lukasen hallintoa varten, niin Euroopan unionilla on paljon näkyvämpi rooli nyt siellä paikan päällä. Lähettiläs koordinoi toimia EU-jäsenvaltioiden kesken. Voidaan jopa sanoa, että meillä on yhä enemmän hyviä esimerkkejä olemassa. Ei se mitään täydellistä vielä ole, koska ei se ole helppoa tehdä yhteistyötä avunantajien kanssa, mutta se on kuitenkin kohentumaan päin Euroopan unionin puolelta. Niin kutsutuissa toimintasuunnitelmissa tätä kritisoitiin, komission jäsenvaltiot ovat niistä sopineet. Toimi tai suunnitelma koordinoivat jäsenvaltioiden toimia yhdessä komission kanssa. Siinä meillä on myös puolivuosittain täytäntöönpanon kertomuksia. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, puheenjohtaja. Mrs. Gressler has a question. Sitten Rova Gressler on teille jatkokysymys. Kyllä. Te sanoitte, että on parannuksia. Mitä parannuksia? Ja mitä kannatti parantaa, eli mitä on nyt parannettu? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja suurlähettilästä on muun muassa erässä lehdessä siterattu. Kyse oli golfkentän rakentamisesta. Ja sitten vielä tämä poliisikoulu. Kertoisitteko sen perustamisesta hiukan lisää? Kiitos. Commission. Oliko muita kysymyksiä komissiolle? Jens Geijer, olkaa hyvä. <clears throat> ähm. Also in meiner, in meiner Frage äh, steckt, das gebe ich offen. Kysymyksessäni piilee, myönnän sen ihan avoimesti tällainen syötti kollegoille antaa mahdollisuus vielä esitellä ja komissiolle esitellä se, että miten EUn tukemat projektit Afganistanissa, miten niitä tarkistetaan. Me olemme keskustelleet siitä mietinnön laatimisen yhteydessä En ole käsitellyt komission työtä paikan päällä komissiossa vielä, tässä mietinnössä vielä, mutta olisi ehkä hyvä tietää, että miten komissio käsittelee ja tarkistaa EUn rahoittamien projektien toteuttamista Afganistanissa. Onko vielä muita, jotka haluaisivat kysyä kysymyksen? Sitten komissiolla on puheenvuoro jälleen. Thank you, Chair. Kiitoksia. No, Meillä on kaksi tapaa täytäntöönpanna toimia. Afganistanissa ensinnäkin yhteisjohto 3 400 miljoonaa on ohjelmissa. Ne menevät mainittuihin rahastoihin, joita on kaksi. Käytämme Maailmanpankin järjestelmä, kuten jo totesin viisi minuuttia sitten. Jos afgaani viranomaiset voivat tarjota näitä korvattavia menoja. Kansainväliset järjestöt, Maailmanpankki yhtäältä ja toisaalta antavat tässä takuuta sitten keskitetty hallinnointi, eli meidän edustustomme hoitaa sopimuspuolen että maksatukset kansalaisjärjestöjen kanssa, kun näiden kanssa tehdään sopimuksia. Yleensä olemme pyrkineet No, tekemään yhteistyötä tunnettujen kansalaisjärjestöjen kanssa. Ymmärrän, että riski on suurempi. Meillä on ollut ongelmana varsinkin keskitytyssä hallinnoissa, että me ei voi paikan päällä oikeastaan mitään seurata. Emme voi mennä paikan päälle seuraamaan ohjelmia ja hankkeita, joita täytäntöön pannaan. Yleensä käytetään paikallista henkilöstöä, mutta jopa tänäkin päivänä – henkilöstökään ei voi mennä maakuntiin, koska se oli vaarallista. Toivottavasti tilanne ei jatku kovin pitkään. Kiitos. Any remarks? No. Onko vielä huomioita? No, Rova Gressle, odotinkin sitä. No jos nyt äh, saan tämä vielä toista omin sanoin, niin mitään ei siis tiedetä. Hyvää tahtoa on paljon, mutta mistä ei oikein tiedetä mitään, enkä ole oikein yllättynyt tästä pari vuotta sitten. Hän kollega Mathieu meni jopa paikan päälle Kasakka myös oma-aloitemietintöä valmisteltaessa. Meitä haluttiin sinne lähettää, mutta me kieltäydyimme. Vieläkään ei tiedetä juuri mitään. Niin toivoa toki on, toivotaan, että kaikki on kunnossa, mutta tietoa ei ole. Mielestäni Tämä nyt ei ole kovinkaan kiitettävä tilanne. Eikö tässä nyt täytyisi jonkinnäköistä edistystä saada tai sitten puuttua asiaan tiukasti? Kiitos. Okay, uh, I presume that the commission... Ok, oletan, että komissio... Ja oliko vielä kommentti siihen? Just briefly, we, we have on our... Ihan lyhykäisesti sen jälkeen, kun Mattiön mietintö hyväksyttiin, niin saatiin nyt puolivuosittainen tilannekatsaus on myös verkkosivulla. Parlamenttikin voi tutustua siellä siihen. Siellä tarjotaan seikkaperäistä tietoa siitä, mitä Euroopan unionin komissio siellä tekevät ja miten tekevät. Ei se mitenkään täydellistä ole, kyllä minä sen myönnän, aina on parantamisen varaa. Mutta ei ole myöskään niin, että ei mitään siellä olisi. Kyllä se tieto on aika paljonkin tarjolla. Kiitos. Herra Kajer, sitten yhteenveto, olkaa hyvä. Kiitoksia. No niin, täällä nyt koko joukko huomiota esitettiin ja voisin niihin vastata. Konkreettinen kysymys Söndergaardilta. Ei. Tällä hetkellä varoja ei virallisia julkisia varoja lahjoittajamailta ei hallinnoida meidän standardiemme mukaisesti. Amerikkalaiset ovat saaneet sellaista oppia kantapään kautta, että tarvitaan valtavasti tukea ja apua, mutta jos näin tehdään, jos siis virkamiehet paikan päällä, Afganistanin hallinnon virkamiehiä kouluttavat ja opettavat ottamaan käyttöön erilaisia hallintovälineitä, Eh, meidän periaatteidemme mukaisesti niin, eli että valmistellaan siis paikallishallintoa meidän standardiemme mukaiseen rahoitushallintoon. Aiemminhan heillä ei tällaista oppia ollut. Niin jos tämä opetus ja koulutus toteutuu, niin sen tulokset ovat usein erittäin myönteisiä. Tämä on siis amerikkalaisten saamaa. oppi oppia. He ovat todenneet, että kyllä, asiat alkavat toimia, kun kädestä pitäen neuvotaan. Ja jos näillä ehdoilla asiat todella alkavat toimia, niin hyvä. Ja tähän lisäisin vielä todella Afganistanin tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuuden. Ja jos nämä ehdot toteutuvat, niin en vastustaisi suoraa budjettitukea, mutta tällä hetkellä tällaisenaan vastustaisin. Eli kyllä jos, eikä ei koska. Ja sitten kysymys siitä, mitä me tiedämme tilanteesta paikan päällä. Toki itsekin mietin, että lähtisinkö Afganistaniin kyllä vai ei. Kävin ensimmäiset keskustelut komission kanssa ja minulle todettiin, että eh, en voi turvallisuustilanteen vuoksi poistua YK turva-alueelta ja siksi mietinkin, että no miksi lähteä ylipäätään. E, tämä asiahan voidaan, yhtä hyvin hoitaa sitten vaikkapa videokonferenssin kautta. Näin ollen, koska turvallisuustilanne paikan päällä on hyvin vaikea, paikalliset tarkastukset eivät ole mahdollisia. Mutta ei tämä nyt sitä tarkoita, etteikö komissio mitään tietäisi. Ei se nyt täysin tietämätön ole. Tosiaan Olemme kuulleet erittäin kirjavia tarinoita lahjoittajamaiden järjestäytymisestä paikan päällä. Yhdysvallat lähettää paikalle merijalkaväen ja sitten käytetään helikoptereita ja muuta korkeaa teknologiaa ja käydään tarkastamassa, että onko paikan päällä todella koulu ja onko koulussa todella tietokoneet. No sinä päivänä ainakin on, mutta kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavana päivänä. Joten on vaikea saada luotettavaa tietoa siitä, ovatko eurooppalaiset rahat menneet oikeaan osoitteeseen ja onko niillä tehty oikeita asioita. Mutta minun tietojeni mukaan komissio tekee yhteistyötä paikalla kentällä olevien kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka voivat ainakin hieman turvallisemmin kulkea paikan päällä Äh, käyttää satelliittikuvia, GPS-laitteita ja niin edelleen saadakseen näitä tietoja. Kyse on kuitenkin sota-alueesta. Ei siellä voi samanlaista valvontaa harjoittaa kuin meillä Baden-Württembergissä. Ja mitä tulee EU-valtuuskunnan tilanteeseen, niin minä olen halunnut tässä ymmärtää, kuka tekee mitäkin, koska koska eri osastojen välinen tehtäjän, tehtävän jako, ajatellen nyt komissiota ja sitten ulkosuhdehallintoa ja kansallisten jäsenvaltioiden vastuualueita, niin täytyy sanoa, että rajaveto oli aika hankala. Ja jos olisin tämän kaiken kirjannut ylös, niin minun 12-sivuinen mietintönihan olisi ollut jo täynnä. Joka tapauksessa minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että komissio yhtäältä, jäsenvaltio toisaalta kyllä voisivat koordinoida toimensa entistä paremmin, mutta siihen pyrkivätkin. No niin, tämä muotoilu nyt on aika ilmava, mutta tämän tarkemmin asia on vaikea muotoilla. Eli pyritään järkevään koordinointiin, mutta vaikuttaa siltä, että kun suurlähettiläs nyt on aloittanut työnsä paikan päällä, niin tilanne on parantunut. Ei se vielä täydellinen ole, mutta parempaan päin kuitenkin. No ratkaiseeko budjetti, tuki, ongelmat paikan päällä? No ei kaikkia, mutta se voi auttaa juuri kapasiteetin rakentamisessa ja siinä, että afganistanilaiset viranomaiset paikan päällä voivat kantaa yhä suuremman vastuun. Ja tähän tällä budjettituella pyritäänkin, mutta luonnollisesti äh, kansalaisjärjestöt paikan päällä tekevät työtä, samoin nämä lahjoittajamaiden yhteiset äh, säätiöt, joten ei niitä tällä pystytä korvaamaan ei kaikkia ongelmia paikan päällä tätä kautta voida ratkaista, mutta tiettyjä ongelmia voidaan. Glaub damit habe ich alles beantwortet. Tässä kaikki. Kyllä, juu. Okei. Okay. Thank you very much. Ok, kiitoksia kovasti. Perjantaina tulee sitten tarkistusten jättämisen määräaika kello 12.7. lokakuuta. No sitten mennään varmaankin seuraavaan kohtaan. Kohta kahdeksan, tutkimus aiheesta. Nykyisen lainsäädännön vaikutukset kustannustehokkuuteen ja laadunvalvontaan rakennerahaston menoissa. Mikä rooli tarkastuksille? Esittelijä on Jens Kajer tässäkin. En ole nyt varma, haluatko ensin puheenvuoron ennen asiantuntijoita? Ei. Sitten annankin puheenvuoron tutkimuksen tekijöille. Ja te varmaan olettekin keskenään jo sopineet, kuka puhuu ensin. Ja se on herra Blomayer. Please go ahead. Yeah, thank you. Kiitos. Eli esittelen teille lyhyesti selvityksen joka tehtiin 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sananen sisällöstä kerron hiukkasen tavoitteista ja menetelmistä, joita me käytimme löydösten saamiseksi, mitkä ovat järkevät löydökset. Jotain kerron myös suosituksistamme. Tavoitteena oli antaa yleiskatsaus eri näkökohtiin rakenne- ja kohesiorahastojen hankkeista, ketkä ovat eri tilintarkastuslaitokset, jotka ovat mukana, mikä on niiden lähestymistapansa, entäpä se, että onko suoritus vai sääntöjen noudattaminen tärkeämpää, katsotaan tuloksia, kattavuutta – Totta kai tarkastella myös missä määrin sääntöjä noudatetaan, onko tukea annettu oikeudellisten puitteiden mukaan. Tässä pyritään myös antamaan jonkinlainen käsitys tilintarkastuspyrkimysten kattavuudesta, miten suuri osa prosentuaalisesti otetaan huomioon menoista ja miten, miten tämä, mitä tämä maksaa. Yleisempänä tavoitteena on myös yksilöidä jotakin mahdollisuuksia tilanteen kohentamiseksi. ajatellen tätä nykyistä lähestymistapaa tilintarkastuksessa. Miten sitten toteutimme tämän? Me kuulimme paljon sidosryhmiä eri tasoilla Euroopan unionin toimielimissä ja jäsenvaltioissa – Teimme myös selvityksen. Noin 46 tilintarkastustahoa 20 jäsenvaltiosta vastasi kyselyyn. Meillä oli myös eri operatiivisia ohjelmia kahdeksassa jäsenvaltiossa, Tsekin tasavallassa, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Alakomaissa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Katsoimme käytännön kokemuksia, halusimme käytännön palautetta – siitä, miten varsinaiset järjestöt kokevat tilintarkastusvaatimukset tällä ohjelmointokaudella. Sitten mennäkseni löydöksiimme. Ensinnäkin tarkastelimme sitä, kuka on mukana. Tässä ajatuksena oli se, että jotain voitaisiin oppia, miten käytännössä on toteutettu tätä yhtenäistä tilintarkastuslähestymistapaa. Ettei olisi päällekkäisyyttä tilintarkastusten kesken. Kaiken kaikkiaan palaute oli aika myönteistä. Tärkeimmät tahot, ensinnäkin varsinaiset tilintarkastusviranomaiset yleensä keskushallintotasolla ja myös sitten EUn tilintarkastajat. Paljon saatiin myönteistä palautetta, kun ajatellaan suhteellisuusperiaatetta varsinkin ja ajatellen näitä sääntelypuitteita. Siellähän on artikla 73 nyt tullut käyttöön. Niin sen myötähän Euroopan komission tilintarkastajat voivat tukeutua tilintarkastuslausuntoihin, joita vuosittain tulee operatiivisista ohjelmista ja sinomaiselta viranomaiselta. Tässä on jo aika pitkälle päästy. Tämän lisäksi me tarkastelimme myös sitä tilintarkastusta, jota Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee, kuten myös jäsenvaltioiden tilintarkastustahot, joissakin se on keskitetympää, joissakin alueellisella tasolla. Lisäksi kaiken kaikkiaan palaute oli myönteistä. Tässä on eri tahojen kesken paljon myös päällekkäisyyden välttämiseksi yhteensovittamista. Ajatellaan esimerkiksi komissiota ja koordinaatiota sieltä päin. No, käytännön esimerkki Espanjasta esimerkiksi Espanjan tilintarkastusviranomainen kertoi meille, että olivat aika tyytyväisiä siihen tapaan, jolla tähän asti Euroopan komissio oli yhteensovittanut tätä, kun espanjalaiset tekevät omaa tilintarkastustyötä, niin ettei sillä samaan aikaan tehtäisi mitään päällekkäistä. Tässä tuli myös palautetta siitä, miten tilannetta voitaisiin vielä parantaa, jos katsotaan viranomaisten antama palautetta, niin kaiken kaikkiaan, no, noin 90 prosenttia lähes vastauksista olivat myönteisiä selvityksessämme, kun ajatellaan komission ja jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisten tekemää yhteensovittamista 70 prosenttia esitti myönteisen lausuman ajatellen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja valtioiden tekemää yhteistyötä siellä on esimerkkiä myös, ja ne on myös otettu esille selvityksessä, missä olisi kohentamisen varaa. Ehkä ennen tilintarkastusta voitaisiin tietoja jo vaihtaa. Ehkä puolestaan vierailun jälkeen voitaisiin myös purkaa tätä vierailua. Erilaisia kokemuksia siis kahdeksasta jäsenvaltiosta on myös esitelty Ehkäpä herra Bergs voisi Nordrhein-Westfaliasta jotain kertoa esimerkein, mitä teillä on siellä tullut esille? On I, I did uh, two uh, separate studies on, on Northerners. Me teimme Keski-Böömissä ja Nordrhein-Westfalenissa pari tapausta tutkimustakin. Jos ajatellaan tietotarkastusta nykyisellään, No, rakennerahasto on kohesio-ohjelma, sitä hoidetaan sisäisesti myös valvonnan kannalta. Siellä on oma tiedontarkastusviranomainen, mutta totta kai yhteisrahoituksen tasolla myös. Siellä on myös tilintarkastustahoja, ei niinkään viranomaisia. Rechnungshof on ylikansallinen viranomainen. Joka tapauksessa he joutuvat tekemään näitä no, omat tapansa tätä valvontaa tehdä. Ei niinkään ole kyse päällekkäisyydestä tai tehottomasta koordinaatiosta sinällään – Ainakin meillä, meidän osavaltiossa se on suunniteltu siihen tyyliin, ei ole mitään oikeudellista keinoa yhteensovittaa kaikkien tahojen työtä. Päinvastoin on todettu, että jos olisi enemmän yhteensovittamista eri tilintarkastustahojen välillä, voisi olla suurempi riski, että tulee petoksia, epäsäännönmukaisuuksia. Niitä olisi ehkä enemmän. Kyllä tässä jokin tarkoitus ilmeisesti on. Joku, jokin takajatus järjestelmässä. Että lisätehokkuus ei välttämättä toteudu niinkään koordinaation kautta. Okei. Okay. Selvä. Selvityksessä katsottiin myös tilintarkastuslähestymistapaa? Mihin tilintarkastajat keskittyvät, kun he selvittävät säännönmukaisuutta sääntöjen noudattamissa? Tästä on paljon käyty keskustelua tästä suorituskeskeisestä tilintarkastuksesta. Oikeastaan tässä nimenomaan sääntöjen mukaisuutta tarkastellaan. Se, että noudatetaan säädöksiä, kun käytetään julkisia varoja. Me pyysimme, että viranomaiset tapaustutkimuksessa, mutta myös selvityksessä kertoisivat, mitä mieltä ovat tästä. Onko tässä nyt hyvä tasapaino, kun ajatellaan itse suoritusta ja säännön, sääntöjen mukaisuutta mennäkö johonkin suuntaan liian pitkälle. Tässä on selvää tukea annettu nykyiselle järjestelmälle. Tilintarkastusviranomaiset kaiken kaikkiaan ovat sitä mieltä, että tasapaino on hyvä. Kävi toki ilmi, että neljännes vastauksista – totesi, että pitäisi enemmän suoritusperusteista tilintarkastusta rakennerahastossa tehdä. Jossakin tapaustutkimuksissa mentiin yksityiskohtaisemmin myös näihin suoritusperusteisiin tarkastuksiin. Ensinnäkin katsotaan tehokkuutta. Tämä on nyt on ensimmäinen kokemus suorituksesta ja se vaikuttaisi kiinnostavan jäsenvaltioita näissä operatiivisissa ohjelmissa, joita me tarkastelemme, mutta myös yleisemmin. Ehkäpä tätä voitaisiin vahvistaa. Kuitenkin omat rajoituksensakin tässä on. Huomasimme, että meillä on tietyt puitteet sääntelyn tasolla. Herra Bergs totesi, että nykyisin enemmänkin keskitytään sääntöjen mukaisuuteen – Ehkä tässä voitaisiin suoritustakin myös enemmän tarkastella. Meille todettiin myös toiseksi eri tahoilta, eri jäsenvaltioista. Tämä kävi hyvin selväksi nimittäin, että edelleenkään meillä ei ole riittävästi kokemusta eikä riittävästi voimavaroja suoritusperusteisen tilintarkastuksen suorittamiseksi. Ei siis ole kokemuksia. Se on aika tärkeää, kun mietitään tulosten tarkastelua vaikutusta. En oikein tunne tätä. Tässä painiskelemme vielä, kun katsotaan joitakin jäsenvaltioita, joilla on jo pidempää kokemusta suoritusperusteisesta tilintarkastuksesta Tanskasta muun muassa, niin se on ilmeisesti hyvin pitkä prosessi ja siihen menee aikaa. Se rakentuu pikkuhiljaa tämä tieto. Sitten mikä oli tärkeää myös meidän mielestämme, Esitettiin epäilyjä sen suhteen, että suoritusperusteinen tilintarkastus ylipäätään voi olla perusta korjaukselle ja oikaisulle. Onko tässä hyvä perusta päätöksenteolle siitä, voidaanko periä näitä maksuja takaisin. Tässä täytyy ehkä vertailla vielä myös sääntöjen mukaisuuteen. Ehkä teidän osavaltiosta ne voitaisiin jotain kertoa. Yes, in, specifically No, jos ajatellaan meidän osavaltiomme, tilintarkastusta, niin todettiin, että vaikutuksellisuus on ollut kyllä esillä ja vaikutus siis tuloksellisuus kuitenkin ehkä vähemmän. Meillä tarkastellaan sitä, mitä indikaattoreita on, mikä on näiden merkitys onko tämä saavutettu vai ei. Mutta sen syvemmällä ei mennä suorituksessa tai tämä siirtomekanismi ei ole sen paremmin ollut esillä, kun ajatellaan mitä pannaan ja mitä saadaan, mikä vaikutus sillä on. Tässä keskitytään oikeastaan vain siihen, mitä indikaattorit sanovat ja ovatko interventiot sellaisia, että tavoitteet saavutetaan. Nordrhein-Westfalenissa korostetaan enemmänkin kestävyyttä Se on hyvin tärkeä tehtävä ollut, että tilintarkastustahot myös miettivät järjestelmiä, että meillä on järjestelmät ja toimivat kunnolla. On ajateltu, että tällä on jotain vaikutusta myös interventioiden kestävyyteen jatkossa. Noin lyhyesti kertoen tässä on Nordrhein-Westfalenin kokemus. Okei. Okay. Selvä. Sitten selvityksessä pyrittiin esittämään katsaus myös nykyisiin tilintarkastusponnisteluihin, mikä on volyymi ja mikä on tämä ala, jossa sitä käytetään. Tämä on myös selvitetty. Tärkeimpänä löydöksenä oli se, että selvästi kulut ovat kasvaneet niiltä osin, mitä tilitarkastetaan ainakin tällä jaksolla, mitä me selvitimme tällä kalvolla, on hiukkasen vertailua 2000-2006 kaudelta, kun tuli tämä uusi 5 prosentin vaatimus tilintarkastettavaksi. Palautetta saatiin yksittäisistä tapaustutkimuksistakin sen verran, että noin 30-31 prosenttia yhdistyneessä kuningaskunnassa tilintarkastetaan, kuten Ranskassakin. On muita tapauksia, joissa mennään jopa 5-60 prosenttiin. Espanjassa muun muassa joissakin ohjelmissa, Kreikassakin ja Nordrhein-Westfalenissa. Sitten meillä on tietenkin jossakin tapauksessa suurempiakin otoksia. Se selittyy ehkä enemmänkin sillä, että täytyy tietynlaisia menetelmiä tilintarkastuksessa. Se, että ponnistellaan enemmän, niin se maksaa tietysti. Tässä halutaan osoittaa tällä kalvolla. Tai tämä kertoo, mitkä ovat tulokset tästä Euroopan komission tutkimuksesta. Noin 12 miljardia kaiken kaikkiaan oli rakenne- ja kohesiorahastossa – ja miljardi, eli 8 prosenttia kokonaiskuluista tilintarkastettiin, kun ajatellaan myös hallintokuluja rakennekohesiorahastoissa. Tässä nyt vain jonkinlainen esitys, kun katsotaan eri ohjelmia. Jos ajatellaan per miljoonaa, niin 2700 tilintarkastetaan. Mittakaava vaihtelee aika paljon. Maassa toisen alankomaissa 12 000 euroa, miljoonaa euroa kohden. Yhdessä kuningaskunnassa 17 000 puolestaan per miljoona. Ja Nordland Festivalinissa ainoastaan 1300 herra. Gaierin kanssa Tätä käsiteltiin myös valmistelevassa kokouksessa niin, että saataisiin jotain näkymistä luvuista. Luvut heiluvat suuntaan jos toiseenkin. Kun ajatellaan tätä empiiristä perustaa, niin tehän tiedätte, että tilintarkastukset oikeastaan vasta olet käynnistyneet. Ne ovat parin vuoden olleet vasta käynnissä. Olen ihan varmoja vielä, mitä voitaisiin ajatella näistä luvuista 2000 2700 euroa on aika vaatimaton arvio. Totta kai voidaankin kysyä, onko tällainen ponnistelu perusteltua, tällainen perinteinen lähestymistapa ja yksi tapa vastata tähän kysymykseen on tekemällä vertailuja. Tilitarkastuksen kustannusta verrattuna oikeistujen myötä tulevia takaisin perimisiä. Jos ajatellaan tilintarkastustuomiston vuotuista kertomusta, niin saadaan perustaa vertailulle kohesion rakennerahastoissa. Tässä on 6,7 miljardia korjauksina kaudelta, joka menee ohi nykyisen ohjelmitokauden ja alkaa myös ennen 2000 eli 2010 0,6 miljardia per vuosi. Jos ajatellaan puolestaan, että noin 0,15 miljardia vuosittain maksaa nykyinen tilintarkastus. Mutta ei ole kyse pelkästään varojen vertailusta, vaan jotta voidaan jonkinlainen johtopäätös tehdä, niin pitäisi miettiä myös laadullisia hyötyjä, joita koituu tilintarkastuksessa Tässä on tehty mielenkiintoista työtä ylimpien tilintarkastustuomioistuimen taholla Kaikki ei ole vielä julkaistu tietenkään, mutta Puolasta on jotain tuloksia saatu. Selvästi painostettiin laadullista hyötyä rakennerahastojen tilintarkastuksesta. On tehty suosituksia niin, että voitaisiin paremmin hallinnoida ja täytäntöpano-ohjelmia, koska tilintarkastajat ovat huomanneet, että tehokkaamminkin voitaisiin hoitaa tai eri tavoin. Suositukset on myös huomioitu ja näin ohjelmien täytäntöpano on kohentunut. Now seem, uh, that seems to be a problem. Ilmeisesti tässä on ongelma esityksessäni, mutta... I think we continue without... No, ilman sitten jatketaan, ilman kalvoja. Täällä on tämä viimeinen osio vielä hetkinen. Okay, there are just two slides left. No ei siinä ole kuin kaksi kalvana jäljellä, ettei se mikään ongelma ole. Mutta olisi kiva nähdä nämä kaaviot. Um, one further down? There is no more. Right. That, okay. That is the last one. Don't worry. Okay. So, um, well, there should actually be two... Niin oikeastaan tässä olisi vielä pari kalvaa, mutta minä kerron ilman grafiikkaa. Se on kai teidän asiakirjoissannekin. Me pyydimme, että tilintarkastusviranomaiset kertovat siitä, onko tämä nykyinen käytäntö perusteltua, onko hyvä tasapaino olemassa, kun ajatellaan epäsäännönmukaisuuksien yksilöimistä ja ajatellaan kustannuksiakin koko työssä. Suuri enemmistö on sitä mieltä, että kyllä, 85 prosenttia nimittäin totesi, että on hyvin vakiintunutta, kohentamisen varaa on toki. 12 prosenttia selvityksen vastaajista totesi, että jotain pitäisi tehdä, että voitaisiin vielä tilintarkastus lähestymistapaa vahvistaa. No niin, lopuksi suositukset. Aika selvästi kävi ilmi kaikista keskusteluista, että tässä täytyy vielä yksinkertaistamisessa ponnistella. Tietänettekin, että on käynnissäkin tutkimus, joka paneutuu yksinkertaistamiseen vielä paremmin. Moni totesi, että mitä nyt on tullut esille, niin se liittyy enemmänkin siihen, onko tukikelpoinen vai ei, kun on kyse kuitenkin aika monimutkaisista säännöistäkin. Enemmänkin pitäisi oikeastaan painottaa sitä että yksinkertaistetaan vielä enemmän ilman, että mitään vallankumousta saadaan aikaan, ettei myllärretä koko sääntelykuviota, mutta mietitään, missä voitaisiin hiukkasen jotain parantaa, niin että luottamustakin syntyisi komission jäsenvaltioiden kesken enemmän. Niin, että askel askeleelta voitaisiin mennä eteenpäin. Tämän lisäksi vahvaa tukea löytyy, ja siksi me suosittelemmekin sille, että yhtenäistä tilintarkastuskäytäntöä kehitettäisiin edelleen. Aika paljon sitä on jo kehitelty, ettei olisi päällekkäistä työtä, että komissio voisi tukeutua tilintarkastusviranomaisten lausuntoihin. Ehkä tätä voitaisiin viedä pidemmällekin. Me uskomme niin ikään, että tilintarkastusponnistelujen pitäisi olla vahvempia, kun ajatellaan ohjelmien kokoa. Että laajemmissa ohjelmissa laajempi tilintarkastus voitaisiin myös räätälöidä enemmän ohjelmien kokoon. Jos se on monivuotinen ohjelma ja tilintarkastuslausunto on aina myönteinen eikä ole ongelmia tullut esille, niin ehkä voitaisiin vähentää tätä huomiota, joka on tietylle ohjelmalle annettu aikaisemmin ja keskittyä johonkin muuhun. Lisäksi huomattiin, että vahvaa tukea, tämä on viimeinen suosituksemme, lausunnossamme, selityksessämme, niin että voitaisiin edelleen kehittää suoritusperusteista tilintarkastusta, kuten totesin, se on jo toki olemassa. Moni jäsenvaltio on osoittanut kiinnostusta tähän. Ehkä tätä voitaisiin kehitellä edelleen. No, the last two really... Nyt pari viimeistä kalvaa ovat kadonneet. Kiitos. Ja, hier ben ik weer. Wacht weer voor. Minä tässä taas. Saan taas johtaa puhetta. En ö, ollut tässä ihan aluksi paikalla. Onko puheenvuoropyyntöjä? Olen tässä nyt ö, vähän yksin, kun puheenjohtaja on häipynyt ja sihteerikin on häipynyt. Jens halusi ainakin puheenvuoron. Ja sitten Hatsimarkaakin hänen jälkeensä. No kyllähän me pärjäämme ilman puheenjohtajaa ja sihteeristöäkin, ei tässä mitään. Pari huomiota, jotka liittyvät hiukan valiokuntamme työhön. Ensinnäkin meidän tulisi todella hiukan pohtia, miten saisimme aikaan selkeämmän, selkeämmät tehtävä määritelmät tutkimuksillemme. Meillä on aina paljon ajatuksia, hienoja ajatuksia ja ideoita, mutta joskus enemmän ajatuksia kuin äh, toimintakykyä. Ja sitten voi käydä niin, että joskus äh, yhdistämme tutkimuksiin asioita, jotka eivät oikein äh, yhteen kuulu ja se ei välttämättä aina ole hyväksi varmaankin asiantuntijoidemme elämä olisi huomattavasti helpompaa, jos saisimme aikaan jonkinnäköisen mekanismin selkeämmistä kysymyksen asetteluista ja tehtävän annoista. Tässäkin yhdistimme pari asiaa toisiinsa yhdessä tutkimuksessa tai yhdessä toimeksiannossa. Ja luulen, että olisimme saaneet selkeämmät lopputulokset, jos emme näin olisi tehneet. Joten täällä ja myös tilintarkastustuomioistuimessa on hyvin paljon keskusteltu ää, tehokkuusanalyysistä tai vaikutusanalyysistä. Ja kun nyt katsotaan tämän hetkisiä ä, olosuhteita paikan päällä, niin varmaankin täytyisi se ottaa huomioon, koska meillä ei sääntelykehystä vielä oikein ole. Siis meillä ei ole sopimusperustaa, jonka pohjalta ponnistaa. Ja kun sitten ajatellaan erilaisia sidosryhmiä, niin tilanne, joka on epäselvä, odotuksia on monissakin jäsenvaltioissa kyllä, ja voitaisiin ehkä pohtia, miten edetä. Osallistun mielelläni keskustelun tilintarkastustuomioistuimesta, Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Tiedän, että siellä paljon ajatustyötä tehdään, mutta tällä hetkellä ehkä meidän tulisi keskittää ponnistelumme johonkin muihin tahoihin, koska toimintaperusteinen tilintarkastus, kun siitä keskustellaan, niin meidän tulisi ehkä ottaa huomioon myös sidosryhmien hyvin laaja valmius tähän yhteistyöhön. Eli meidän täytyisi käydä ihan teoreettista keskustelua tulevista askelista tai siitä, miten haluamme edetä. Minusta oli hyvin vaikuttavaa kuulla näistä hyvin erilaisista kustannuksista. Niin, herra Blomayer, tässä on hiukan epävarmuutta ilmassa, koska ymmärsin, että ei ole ihan selvillä, miksi nämä kustannukset kehittyvät niin kovin eri, kovin eri tavoin. Mutta kun äh, kustannukset paikan päällä joissain tapauksissa ovat toiseen tapaukseen verrattuna kymmenkertaiset, niin joko ne toiset tekevät jotain ihan väärin tai toiset tekevät jotain todella oikein. Ja jos samalla muistamme, että eteemme toistuvasti tulee tapauksia, joissa kumppanit paikan päällä valittavat raskasta byrokratiaa, niin ehkä meidän tulisi kysyä heiltä, mitä heidän mielestään tulisi tehdä. Ja mitkä kustannukset he itse asiassa suoranaisesti hyödyttävät äh, meidän äh, sääntelyämme. Eli kuinka paljon tästä sääntelystä on turhaa ja kuinka paljon siitä on ihan tarpeellista. Joskushan säännöt äh, tarkoituksella saadaan kuulostamaan huomattavasti hankalammilta kuin mitä ne ovat. Ja ehkä näin tapahtuu tilintarkastuksessakin, en tiedä. Tai jos laitetaan asia päinvastoin, niin jos meillä näitä kovia kustannuksia syntyy, niin äh, syntyykö sitten vastaavan verran hyötyä? Kun äh, tosiaan tilintarkastuskustannukset paikan päällä ovat hyvin eri tasolla, niin äh, olisi kiinnostavaa tietää, onko tästä mitään iloa kenellekään. Eli minkälainen tämä kustannushyötysuhde on. Ja tietenkin myös varainhoitoasetuksessa tämä otetaan huomioon. Eli kyllä tästä jotain on opittu. Sitten herra Blomayer, tosiaan äh, byrokratian keventäminen tai yksinkertaistaminen ilman, että täytyy vallankumoukseen ryhtyä? Varmaankin tähän kysymykseen on hyvin vaikea vastata, mutta kysyn kuitenkin. Kun yksinkertaistaminen on järkevää sidosryhmien kohdalla, tai että mistä tämä vallankumous alkaisi, niin voisitteko kuvailla tätä meille vielä hiukan tarkemmin? Kiitos. Kiitos. Ehdottaisin, että ryhmittelemme näitä kysymyksiä hiukan. Hatsimar Kaakis on myös pyytänyt puheenvuoroja Rova Kresli ja vastaatte sitten. Jatkan siitä, mihin Geiger jäi rationaalisuudesta, rationalisoinnista, jota, johon kehoititte. Mitä syitä sitten on siihen, että miksi ei rationalisoida? Miksi parlamentin vaatimus? Regivaliokunnan vaatimus, että kaikissa rahastoissa sovellettaisiin samanlaisia sääntöjä. Miksi sitä ei noudateta ja mitä vaikutuksia sillä on kustannuksiin? Tämä eurokustannuksissa on hämmästyttävä. Olisiko rationalisoinnilla seurauksena yhtenäiset kustannukset myös? Se olisi mielenkiintoinen kysymys. Mitä sitten suoritusten arviointiin tulee? Niiden tarkastamiseen toinen kysymykseni koski siis sitä. Meillähän nyt on komissiolta tai tässä vastuuvapausmietinnössä tuli esille, että Lissabonin sopimuksen myötä on komissiolla velvoite tehdä suoritusten tarkastuksia. Ja nyt meillä on sitten vuosittainen keskustelu tästä ja se on uusi askel, että ei katsota pelkästään lainmukaisuutta, vaan myös sitä, että mitä vaikutuksia on. Onko teillä konkreettisia ehdotuksia siitä, että miten suoritusten arviointia voitaisiin toteuttaa? koska konkreettisella tasolla siellä ei komission puolella vielä olla tässä niin pitkällä. Mutta tähän pitäisi ryhtyä nyt pian. Miten te tämän tekisitte? Miten te, millä, minkä kriteereiden perusteella tekisitte tätä suoritusten arviointia? Kiitoksia. Sitten Rova Kresle. Kiitos. Minulla oli tässä hiukan vaikeuksia ymmärtää, mutta tämä ehkä liittyy juuri siihen, että tässä eri aiheita yhdistettiin toisiinsa. Kuitenkin sanoisin esittelijöille, että heidän täytyisi hiukan ryhdistäytyä, jos he nyt tällaisia tutkimuksia antavat toimeksi, niin katsokoot sitten, että kantavat oman vastuunsa. Kyllä minun mielestäni asia on hiukan ongelmallinen. En itse asiassa <laughs> vieläkään ole ymmärtänyt, että mihin tässä nyt oikein pyrittiin. Mitä tällä nyt haluttiin osoittaa? Herra Blomayer, Kertokaa nyt parilla sanalla tai parilla lauseella, että mitä tämä tutkimus meitä voi hyödyttää ja mihin meidän tulee jatkaa tästä. Sitten näistä valvontakustannuksista. Siterasitte, lainasitte komission tutkimusta. No, tässä tutkimuksessa oli koko joukko muita olettamuksia ja lukuja. Ja tämä tutkimus on saanut tai päässyt siihen lopputulemaan, että nämä kustannukset ovat alhaisempia kuin mitä muut tutkimukset ovat saaneet selville. Eli tässä todella erot ovat aivan valtavia tämän, näiden valvontakustannusten arvioinnin suhteen. Eli kertokaapa meille, että mihinkä tietoihin me voimme näiden valvontakustannusten kohdalla luottaa. Herra Stavrakakis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου. Kiitoksia Voinko puolestani kommentoida muutamia kohtia tästä tutkimuksesta ja sen johtopäätöksistä. Yksi läksyistä, joka voidaan oppia, on se, että suurempaa pyrkimystä tai suurempi pyrkimys tällä osa-alueella on johtanut siihen, että tarkistusten tarkistustoiminnan kustannukset ovat nousseet. Ja tätä on kuultu monilla, monilta asianosaisilta rakennerahastosta, koesirahastosta, ja on selvä, että emme halua tietysti puuttua siihen niiden työhön, jotka tarkistuksia tekevät. Mutta on tietysti kyse siitä, että täytyy löytää oikea tasapaino Euroopan veronmaksajien nimissä. No yksi johtopäätös, joka tutkimuksesta voidaan tehdä, kun katsotaan eri jäsenvaltioita, on se, että rakenne, rahastoasetus, asetus ovat kaikki molemmat hyvin monimutkaisia. Ja järjestelmä tämän takia tulee alttiiksi väärinkäytöksille. Tutkimuksessa on monia mielenkiintoisia tietoja, jotka ottavat meitä oikeaan suuntaan mielestäni, koska pyrimme tietysti parantamaan tilannetta tarkistusmekanismeissa, joita soveltaa viimeisimpiäkin esimerkkejä. Tämä on tietysti se, mitä tässä viime kädessä haetaan. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä? Ei, joten te saatte jälleen vastata. Olkaa hyvä. Perhaps, uh, first, um... No, ehkä yleisesti selvityksestämme. Ei tämä ole ensi kerta, kun tällaista teemme. Yleensä, kun meille annetaan tehtävän kuvaamiseksi, ne ovat kovin yleisiä nämä kuvailut. Eivät välttämättä ole pantu yhteen toisiinsa liittyviä kysymyksiä. Toimeksiantojen hoito aiheuttaa omat ongelmansa – on kyse ajasta ja voimavaroista. Sitten tiimissä me haluamme esittää, että keskitytään johonkin. Ehkä jatkossa olisi hyvä järjestää tapaamisia tiheämmin sen varmistamiseksi, että me olemme keskittyneet oikeisiin asioihin. Jos ajatellaan esimerkiksi yksinkertaistamisen selvittämistä, joka on käynnissä, niin me olemme nyt esittäneet, että olisi teemakohtaisia tapaamisia ja katsottaisiin yksityiskohtaisemmin. Me olemme ainakin pyrkineet siihen, että teille annettaisiin jotain hyödyllistä esimakkua siitä, mitä käytännön työ on eri jäsenvaltioissa. Ehkä on hyödyllistä myös, että saatte konkreettisia esimerkkejä operatiivisista ohjelmista. Mennään syvemmälle käytännöissä operatiivisissa ohjelmissa kulusta sitten, sen kanssa mekin olemme painiskelleet. Ensisilmäykseltä moni näyttää ristiriitaiseltakin. rhine westfalenissa esimerkiksi tilintarkastuskulut ovat kasvaneet. Tuhat 300 per miljoonaa menoerässä. Mutta toisaalta siellä on kyllä korkein luku katetuista menoista, eli kai sellaista ollaan supertehokkaita. Asiantuntijamme voi varmaan antaa selityksen yleisemmin kustannuksista niin. ECC-tutkimus on suuremmoinen asiakirja, jossa huomioidaan moni näkökohtia, mutta se kyllä tunnustaa sen, että se tulee hiukkasen liian varhaisessa vaiheessa tilintarkastusta, kun ajatellaan, milloin tutustuttiin hallinnoinnin kuluihin niin voidaan ajatella, että ohjelmia valmistettaessakin kuluu paljon, tai niitä käynnistettäessä, mutta ei varsinaisessa tilintarkastuksessa, koska se tulee sen jälkeen, kun kuluttuvat jo toteutuneet ja sitten voidaan tilintarkastaa. Selvitys kyllä myöntää sen, että nämä ovat vain arvioita, joita täytyy vielä vahvistaa. Miten me voimme sitten osallistua tähän vahvistustyöhön? No, voimme antaa tapaustutkimuksista esimerkki, kun meillä kerran tietoja niistä on. Kaikissa tapauksissa ei tietoa ole. Espanjassa esimerkiksi me tapasimme keskushallinnon tilintarkastusviranomaisten kanssa ja saimme kyllä paljon tietoa, mutta itse kuluista saimme nolla tietoa. Ehkä vastaava tilanne on monissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot, joissa kyllä pyrittiin ponnistelemaan että olisi pysty tekemään kattavia tutkimuksia, kuten Alankomaissa käytettiin eri menetelmiä kulujen selvittämiseksi, niin kuitenkin tulot vaihtelivat kovasti. Esimerkiksi riippuen mitä menetelmää käytti, päätyy oikeastaan 12 000 20 000, 30 000 euroon per miljoona kuluja. Tässä ollaan vasta alkuvaiheessa, eikä ole oikein empiiristä pohjaa vielä meidän mielestämme ainakaan, tai ajatellen sitä tietoperustaa, mitä me käytimme tilintarkastuskulujen selvittämiseksi, ja mikä on aivan maalaisjärjen mukaistakin tilintarkastuksen tai tilintarkastajan tuntipalkka vaihtelee maassa toiseen tietysti. Suomessa käsittääkseni tilintarkastuskulut ovat korkeammat kuin ehkä jossain muussa eteläisemmässä Euroopassa tai uusissa jäsenvaltioissa. Tämäkin otettava huomioon. Nordrhein-Westfalenista vielä. Generally. Uh, no ehkä yleisemmin myös selvittääkseni hiukkasen tätä ongelmaa, joka liittyy vaihteluihin kustannuksissa. Osa vaihtelusta selittyy myös sillä, että on erilaisia lähestymistapoja otannassa. nordrhein Westfalenissa on meillä on käytetty seurantayksikkö otantaa. Se tarkoittaa, että otetaan huomioon suuria summia, mutta pienempiä niinkään huomioidaan. Tässä on tavallaan mittakaava vaikutus huomioitu, jos on kyse esimerkiksi riskipääomarahasta. Paljon rahaa pelissä siis, ja jos se tarkastetaan niin tavallaan yksikkökohdus on halpaa työtä ihan määritelmänomaisestikin jo, koska on kyse suuresta interventiosta ja se tili tarkastetaan kerran. Mutta se on iso hanke. Tämä iso hanke siis, joka tarkastetaan, vähentää keskikustannuksia. Ehkä vaihtelu johtuu eri lähestymistavoistakin kun tulkitaan eri tavalla. Suurelta osa kuitenkin uskon, että erilaiset menetelmät selittävät sen, miksi on näin paljon vaihtelua kuluissa. Another point was made. Täällä tuli esille myös se, miksei vallankumousta. Me seuraamme kyllä tarkkaan keskustelua jäsenvaltioissa ja keskustelua komission tuomistuimen jäsenvaltioiden kesken siinä, kun valmistellaan uusia puitteita. Katsotaan, mikä lopputulos on. Aika piankin saadaan esitys uusiksi puitteiksi. Meidän vaikutelmamme ainakin on, kun olemme käytännön tason viranomaisten kanssa keskustelleet tai nähneet tietoja, että on tukea yksinkertaistamisella, järkiperäistämisellä, mutta ei niin, että koko järjestelmä myllerretään uusiksi. Loppujen lopuksi, kun ajatellaan tilintarkastusviranomaisia, niin he kyllä kärsivät monimutkaisista puitteista, koska heillä on enemmän työtä. Se, että ollaan haluttomia vallankumoustakaan tekemään, niin kun tulee uusia järjestelmiä, niin tarvitaan valtavasti uurastusta siinä – useimmat viranomaiset, joiden kanssa me keskustelimme, totesivat, että he ovat jo investoineet aika lailla näihin järjestelmiin, joita nyt käytetään. Älkää mitään tyystin uutta esittäkö, koska se maksaa taas. Kun ajatellaan oppimiskäyrääkin, niin siinä menee ehkä hukkaan, jos ei nyt hukkaa, mutta ne käytetään vuosi jos toinenkin ennen kuin opitaan ja opitaan tulkitsemaan uusia järjestelmiä. Eli paljon tuli tukea kylläkin vähittäiselle uudistamiselle ja yksinkertaistamiselle. Yleisesti tuli paljon tukea kyllä yksinkertaistamistoimille. Ajattelen esimerkiksi se, että yksinkertaistetut kuluoptiot huomioitaisiin myös jälkiperäistämisestä tuli kommentteja kun me kysyimme, miksi ette keskustele enemmän, kun valmistelette otantaanne, miksi viranomainen katso, mitä muut ovat tilintarkastaneet alemmalla tai korkeammalla tasolla ja sitten suunnittelet sen mukaan. Tähän liittyy oikeudellinen kysymys myös liittyen eri tahojen riippumattomuuteen. Usein he eivät voi esimerkiksi huomioida näitä asioita. He voivat ehkä ottaa osvittaa kyllä yleisellä tasolla, mutta ei välttämättä ole mahdollisuuksia muuttaa tapaa, jolla otantaa tehdään. No niin, herra Stavrakis totesi jotain, joka osui naulan kantaa. Täytyy löytää oikea tasapaino, varsinkin jos ajatellaan hyvin suorituvia ohjelmia ehkä. päästäisin siihen, että voitaisiin todeta kyllä, ehkä nyt ansaitsevat jo luottamuksen, ovat toimineet hyvin jo vuosien ajan. Ehkä enää ei samalla tavalla pidä niihin keskittyä. Mikäli me olemme oikein ymmärtäneet, niin jossain määrin kyllä näin on jo tehty, mutta sitä voitaisiin vielä kehitellä enemmän. Euroopan komissio käsittääkseni on myös täällä läsnä, huomaan. Ehkäpä tekin voitte tätä kommentoida tarkemmin, kun ajatellaan suhteellisuutta. Gut. Hyvä. Ovatko kaikki tyytyväisiä saatuihin vastauksiin, myös esittelijä? Kyllä. No sitten tämä esityslistan kohta. Ai niin, komissio. Komissio haluaa vielä käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä. Anteeksi, etten katsonut teidän suuntaanne. Totta on toki, olkaa hyvä. Puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Thank you very much. No, as a matter of fact from the... Kiitoksia. Itse asiassa komission puolelta haluaisin myös esittää muutaman ajatuksen tutkimuksen tiimoilta. Oli mielenkiintoista meillekin lukea tätä tutkimusta, erityisesti kun emme olleet mukana tutkimuksessa, niin näemme, että konsultit ovat konsultoineet monia meidän sidosryhmiämme jäsenvaltioissa myöskin. Muita kollegoita meitä ei konsultoitu. Sitä vähän pahoittelemme ja sen vuoksi se onkin hyvä, että olemme täällä tänään ja voimme esittää näkökantamme. On tietysti mielenkiintoista nähdä johtopäätökset ja nähdä, että tutkimuksen johtopäätökset heijastavat saavutettua erityistä sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa mielessä nykyisellä ohjelmakaudella. Tarkistusten kustannukset ovat todellakin nousseet, mutta tuloksetkin ovat paremmat. Komission puolelta, mikä on tärkeää meille, on, että tutkimuksista, tarkistuksista saadaan kustannustehokkaampia. Nyt on uusi väline käytössä, Jäsenvaltiot siis raportoivat virheasteista. Ensimmäistä kertaa ne saatiin vuonna 2010 ja virheasteet on tietysti myös tilintarkastustuomioistuimelta. Ja tämä on väline meille, jotta voimme soveltaa parempaa suhteellisuutta, luottaa paremmin tarkastusviranomaisten työhön. Muutama kommentti asioista, joita parlamentin jäsenet ovat ottaneet esille tänään ja joita nähdään myös tutkimuksessa. Tietysti nähdään, että viranomaiset jäsenvaltioissa haluavat selkeämmän, vakaamman, vakaammat puitteet. Tietysti jos ei tehtäisi muutoksia ollenkaan, niin se olisi yksi asia, mutta jos voidaan yksinkertaistaa, niin sitten tietysti niin tehdään. Komissio on kovasti samaa mieltä. Oli yksi kommentti siitä, että järjestelmät tuottavat virheitä sinällään – kun olemme analysoineet virheitä kohesiopolitiikassa, olemme nähneet, että monet juontuvat joko legi- siitä, että miten valitaan operaatioita tai julkisista hankinnoista. Siinä on suuria haasteita sekä jäsenvaltiolla että komissiolla yrittää yksinkertaistaa sääntöjä vieläkin enemmän. Kuten tiedätte, tällä ohjelmointikaudella tukikelpoisuussäännöt, niin ne asetetaan jäsenvaltiotasolla, eli on mahdollisuus jäsenvaltioille siinä toimia, ja siinä kehotamme heitä siihen, että ei olisi liian monimutkaisia sääntöjä eh, tukikelpoisuussäännöissä. Teemme työtä jäsenvaltioiden kanssa eh, ohjaten, ennaltaehkäisten ja tietysti ajatuksena saada aikaan niiden välillä hyvä tasapaino. Virheistä puhun, koska niistä täytyy puhua ennen kuin tulen näihin suor- äh, että tarkistetaan, miten on suoriuduttu. Kohdassa oli vi- äh, korkea virheaste ja komissiolle ei ole ollut mahdollista että olisi ollut niin paljon, sen vuoksi olisi ollut niin paljon näihin suoritustarkistuksiin resursseja, mutta ollaan oletettu ja ensimmäiset askeleet on otettu tarkistusstrategiassa. Rigipääosasto on tehnyt. Se on sekä tarkistettujen projektien tasolla, jossa katsomme rahoitushallintoa, ja etsimme myös muita aiheita, jotka voivat olla suoritustarkastusten aiheena. Myöskin kun otetaan huomioon uusi sääntelypuite, uudet sääntelypuitteet, jotka komissio on muutaman päivän kuluttua hyväksyä, että olisi vuosi kokemusta ja asiantuntemusta tästä puolellamme, jotta voidaan suoritustarkastuksissa päästä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos vielä näistä lisätiedoista. Haluaako joku vastata tähän, reagoida tähän? Ei. Hyvä. Sitten me kiitämme konsultteja heidän tekemästään työstä. Tämä työnne tulee tietenkin olemaan meille ohjenuorana jatkossa. Tämä esityslistan kohta on näin käsitelty ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, kohta yhdeksän. Val- valiokunnan valtuuskunnan vierailu Kosovoon. Katson tässä herra Stavrakaakkista Kosovoon sekä entisen Jugoslavian tasavalta Makedoniaan. Kyllä, oli aika tiukka ohjelma Minulla oli kunnia saada johtaa valtuuskuntaamme. Tämä oli aika erikoista. Etsimme tässä hiukan tasapainoa eri poliittisten ryhmien välillä. EPP-edustajia tai liberaaleja ei itse asiassa ollut mukana. Kyllä oli erittäin tiukka ohjelma, kiinnostava ja hetkittäin todella jännittäväkin. sillä välillä jouduimme rajan väärälle puolelle ja tämä aiheutti sitten äh, komissiolle suurta päävaivaa, kun valtuuskunta oli kateissa ja meitä etsittiin, mutta me sitten parlamentin jäseninä reippaasti hyppäsimme linja-autoon ja ajoimme bussilla entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan, jonne itse asiassa olimme matkalla – Tämä on tämä meidän matkamme varsin kattavasti raportoitu tässä kirjallisessa esityksessä. Ja tästä voitte kyllä nähdä, mitä noiden kolmen päivän aikana teimme. Leijonan osa työstä tehtiin Kosovossa ja vierailu Fyromiin oli hiukan erikoislaatuinen. Siellä oli nimittäin vasta järjestetty parlamenttivaalit ja näin ollen äh, hallitus oli virkaa tekevä ja siksi äh, todella Makedoniassa, ei vaan siis äh, Fyromissa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, mm, keskityimmekin joihinkin kiinnostaviin hankkeisiin ja kävimme erittäin syväluotaavan keskustelun komission suurlähettilään kanssa, joka oli paikalla. Joka tapauksessa kollegat, jotka olivat valtuuskuntamatkalla mukana, me teimme yhdessä 23 suositusta. Kannattaako niitä nyt kaikkia tässä käydä läpi? Ei varmaankaan. Kaikki varmaan ovat lukeneet tämän tekstin. Ja todella siis perussävy vierailumme valtuuskuntamatkamme suhteen oli se, että toiminta alueella on tärkeää. Ja tärkeää on, että Euroopan unioni on läsnä, on koko joukko toimielimiä ja erilaisia panoksia, joita unioni antaa ja siksi nouseekin luonnollisesti esiin kysymys siitä, onko tämä toimintamme tehokasta, kun se ei vaikuta aina kovin koordinoidulta. Ja tämä tietenkin on sitten kiinnostavaa juuri talousarvion valvontavaliokunnalle. Me olemme pyrkineet saamaan mahdollisimman paljon tietoa ja vierailullamme totesimme, että seurannan suhteen kyllä parantamisen varaa vielä on hyvin, hyvin paljon. Olafhan aikoinaan toteutti tutkimuksen siitä, mitä UNMIK ja muut aikaisemmat aiemmin toiminnassa olleet järjestelmät mm, saivat aikaan. Ja todella olemme kyllä havainneet, että on olemassa epätasapainoa yhtäältä äh, virkamiesten ja toisaalta ähm, tuomarien määrän suhteen ja myös vaihtuvuus on kyllä hyvin suurta. Eulexhan on itse asiassa kaikkein suurin missioista ylipäätään ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ja tietenkin nyt on myös epävarmuutta sen tulevaisuudesta olemassa. Ja itse asiassa lokakuussa, siis tämän kuun lopussa on tarkoitus katsoa, että jatkuuko tuo missio vai päättyykö. No ydinongelmana Kosovossa edelleen on se, että koko oikeusjärjestelmä on vaikeuksissa, on paljon korruptiota ja myös omistusoikeuksien suhteen on epäselvyyksiä, mutta meillä oli kyllä paikallisen oikeusministeri herra Kutsin kanssa oikein hyvä keskustelu. Kaikki saimme kyllä erittäin hyvän vaikutelman. Ja keskustelu oli aivan erinomainen Kosovon parlamentin äh, talousarviovalvontavaliokunnan sekä budjettivaliokunnan jäsenten kanssa he ilmaisivat omia huolenaiheitaan myös omasta suhteestaan omaan hallitukseensa sekä omasta suhteestaan omaan tilintarkastustuomioistuimeen. Sano, se ei ole nimeltään tilintarkastustuomioistuin, mutta joka tapauksessa saatiin myös annettua suosituksia heidän työnsä vahvistamiseksi. Prisinassa pääkaupungissa meillä oli koko joukko kiinnostavia tapaamisia. Käytiin myös pohjoisessa, Mitrovicassa ja siellä tilanne on kyllä edelleen hyvin vaikea. Siellähän on ollut myös levottomuuksia ja muita ongelmia, mutta Euroopan unioni tekee siellä työtä. Meillä on myös tämä tiedotuskeskus, jossa joka on ollut aktiivinen, ja myös romaniväestö, joka aiemmin oli hyvin vaikeissa olosuhteissa. Heillä ei ollut asuntoja, ei terveydenhuoltoa, ei ihan perushygieniaa edes, mutta joka tapauksessa heidän tilannettaan on voitu parantaa. Tämä panos on ollut hyvin tärkeä. Sitten vierailimme muutamassa pienemmän mittakaavan hankkeessa ja nämä ovat pieniä hankkeita, eivätkä ne saa aikaan mitään suurta muutosta, mutta muutos on ihmisten elämässä erittäin suuri. Ihmisten elämän tilanne paranee ja heidän käsityksensä omasta elämästään. He voivat ottaa paremmin elämän omiin käsiinsä saada koulutusta ja niin edelleen. Eli kyllä me näimme hyvin myönteisiä asioita näiden hankkeiden puitteissa. Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa vierailimme todella samoin, muun muassa eräällä poliisiasemalla. Alue on monietninen, varsin tiheästi asuttu ja siellä on kovasti ponnisteltu tilanteen vakauttamiseksi. Ja sitten on hanke, joka rahoitetaan jäsenyyttä valmistelevan tuen kautta. Kyse on ihmiskaupan torjumisesta, erityisesti naisiin kohdistuvan ihmiskaupan torjumisesta. Naiset saavat todella tukea EU-toimielimiltä ja tämä tuki on kyllä erittäin tervetullutta. Me sitten keskustelimme suurlähettiläs Peter Sörensenin kanssa. Hän, hän on äh, valtuuskunnan johtaja Skopjessa. Ja tämä oli erittäin hyvä keskustelu ja saimme nähdä ihan käytännössä, että koordinaatio EU-toimien suhteen ei aina ole ihan saumatonta. On monia infrastruktuurihankkeita, esimerkiksi teiden rakennushankkeita ja tuolloin koordinaatio viranomaistasojen välillä on myös usein hieman puutteellista. Ja saatoimme nähdä näitä ongelmia omin silmin. No todella kaikki nämä havaintomme olemme nyt tiivistäneet 83 suositukseksi. Toivon, että kaikki luette ne huolellisesti läpi. Katson nimittäin, että meidän täytyy tulevissa vastuuvapausmenettelyissä myös nämä suositukset ottaa huomioon. Ja ehkäpä kollegat, jotka mukana matkalla olivat, eh, ja sitten tietenkin myös liberaali- ja EPP-kollegat, jotka mukana eivät olleet, eh, niin voisivat esimerkiksi esittämällä kirjallisia kysymyksiä komissiolle tai kirjoittamalla kirjeitä yleksille huolehtia siitä, että nämä 23 suositusta me eivät jää pelkäksi sanahelinäksi ja pelkästään paperille, vaan että ne todella käytännössä myös johtavat johonkin. Ja ensi vuoden vastuuvapaudesta vastaava esittelijä ehkä voi ne ottaa todella myös huomioon omassa esityksessään. Tässä se, mitä minä halusin sanoa, onko täällä ehkä kollegoita, jotka olivat mukana matkalla, jotka haluaisivat jotain täydentää herra Stavrakakis esimerkiksi. Jos ei, niin niin, Stavrakakis, oliko teillä lisättävä? Thank you, Mr. President. You... Kiitos, puheenjohtaja. Te esititte niin kattavan katsauksen, että ei ole mitään lisättävää. Kiitos, että kysytte kuitenkin. Ky, nog eh, vragen, opmerkingen? Eh, de commissie, heeft de eh, commissie ons verslag gelezen? Niin, komissio on myös paikalla. Onko teillä kysyttävää tai huomioita? ei. Näin vain iloisia kasvoja siellä. Olette tyytyväisiä. Täytyy sanoa, että yhteistyö komission paikallisten edustajien kanssa tai edustajien kanssa paikan päällä oli aivan erinomaista kaikkiin kysymyksiimme ja meidät otettiin todella hyvin vastaan. Eli iloisia kasvoja todella siellä komission penkillä. Eh, Olkaa hyvä, jos haluatte sanoa jotain, sanokaa nyt ihmeessä. Yeah. Eh, good afternoon, eh, everybody. Hyvää iltapäivää, kiitos puheenjohtaja. Kosovo-tiimin puolesta laajentumispääosasto vahvistaisin vain sen verran, että yhteistyö oli erinomaista teidän kanssanne ja teidän valtuuskuntanne kanssa Kosovassa. Ajatellen sekä komission tiimiä täällä että yhteyshenkilöstöämme siellä. Me valiokunnan sihteerin kanssa keskustelimme luonnoksista ja olemme iloiset, että useimmat huomioitiin lähinnä kyse oli teknisistä yksityiskohdista. Olemme aika tyytyväisiä kertomukseen. Okei, okay, eh, then zijn... Hienoa, jos muita huomioita ei ole, niin tämä esityslistan kohta on näin käsitelty ja kokouksemme on tullut päätökseensä, mutta meillä on vielä koordinaattorien kokous. Periaatteessa se oli tarkoitus pitää kello 18, mutta voisinko kysyä poliittisilta ryhmiltä, että voitaisiinko poissa olevat koordinaattorit kutsua tänne mahdollisimman nopeasti. Meillä on aika paljon asiaa tässä vielä, eli voidaanko keskeyttää tässä viideksi minuutiksi ja aloitetaan koordinaattorien kokous puoli kuusi. Sopiiko hyvä? No niin, puoli kuudelta koordinaattorit.